Guten Tag, herzlich willkommen zur turnusgemäßen Sitzung. No niin, tervetuloa talousarvion valtuutavallikunnan kokoukseen. Olemme hiukan myöhässä, suokaa anteeksi. Me saimme tilin tarkastusomistuimen presidentiltä raportin ja keskustelimme siitä hiukan. Ja siksi olemme nyt hiukan myöhässä. Teille näyttö esityslista mitään muutosesityksiä ei ole tullut. Continuous on myöskin teillä ja sitten tämä kokous välitetään verkossa. Eli jos joku käyttää puheenvuoron, niin sitten kamera kohdistuu teihin. Ja Continuous-lehdessä on yhteenveto vuosikokouksesta tilintarkastustuomioistuimen kanssa – se oli hyvä kokous. Siellä oli hyvä edustus meillä. Ja EFSI-standardit tietysti olivat etusijalla. Ja samoin budjettiin liittyvät kysymykset ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Ja sitten kohta kolme. Edellisten kokousten pöytäkirjat. Ja jos mitään huomiota ei tule men- loppuun mennessä. Niin sitten nämä pöytäkirjat hyväksytään. Sitten kohta neljä. Euroopan investointipankki, vuosikertomus 2014. Me keskustelemme tästä mietinnön pohjalta. Esittelijä on Pirinski ja hän saakin välittömästi puheenvuoron mietinnön esittelemiseksi. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Mietinnöstäni haluaisin tuoda esille seuraavia asioita, joita mielestäni kannattaa ensisijaisesti tutkiskella. Kasvavat elpymiserot ja lisääntyvä työttömyys sekä siirtolaisten suuri määrä ovat johtaneet kiireellisyyteen sen suhteen, mikä on EIPn ydintehtävä. Eli sen on vaikutettava sisämarkkinoiden tasapainoiseen kehitykseen ja sosiaaliseen ja taloudelliseen kohesioon. Siksi on välttämätöntä, että mietintöluonnoksessa katsotaan EIPn toimintaa 2014 nyt erityisten haasteiden valossa, joita EU tällä hetkellä kohtaa. On kannustava sen suhteen, että viime vuonna EIPssä todettiin, että yksi sen tärkeimmistä ja kunnianhimoisimmista toimintasuunnitelmista, joka oli noin 80 kolme miljardia euroa päästiin toteuttamaan erityisesti sen ydintehtävän pohjalta on todettava, että ei voida sallia se, että melkein 60 prosenttia kaikista hankkeista sijoitettiin viiteen Euroopan tehokkaimpaan talouteen UK, Italia, Ranska, Saksa ja Espanja. Näin ollen on velvoitettava pankki siihen, että se teknistä tukeaan ja äh, talousneuvojaan lisää niin, että sen hankkeiden äh, määrä kasvaa ja myös parannetaan lainanottokykyä joissain maissa niin, että toiminnoilla todella kohdennetaan sellaisiin investointeihin, jotka lisäävät tuottavaa työllisyyttä ja talouden elpymistä. Ja on sitouduttava myös siihen, että tällainen alueellinen hajaantuminen ja fragmentoituminen jatkuu ja lisääntyy, koska investoinnit ovat keskittyneet tällä tavalla tarvitaan uuden tyyppistä analysointia ja raportointia pankissa joka pohjautuu jo täytäntöön pannulle kolmen pilarin arviointikehykselle sekä tulosten mittauskehykselle, olettaen, että nämä yhdistetään 2016 alusta niin, että raportointi vuodelle 2015 perustuu tälle uudelle harmonisoidulle kehykselle, aivan kuten pankissa on sen vastauksissa esitetty. Tämä on välttämätöntä niin, että parlamentin vetomukseen vastatakseen pankki todella laatii kattavan ja analyyttisen kertomuksen toiminnastaan tälle ja tuleville vuosille, erityisesti ottaen huomioon niiden panostus äh, unionin päätavoitteisiin, myös niihin, jotka kuuluvat Eurooppa 2020 strategiaan. Ja erityisesti on tarvetta sille, että EIP kattavasti raportoi niistä tuloksista, joita sen nuorisoaloitteeseen saadulla investoinneilla on aikaansaatu sekä sitten komission ja Euroopan investointirahaston välinen COSME-ohjelman alainen hanke, koska toimintakertomuksessa todetaan, että sen pitäisi kattaa sekä EIP että Euroopan investointirahasto eli EIR. Ja koska tässä on tällainen laaja-alainen sekä talous- että sosiaali- sosiaalista kohesiota että yhdentymistä koskeva aihealue, niin näillä sektoreilla ja rahoitusinstrumenteissa ja aloitteissa ei ole viitteitä näillä alueille. ESIR-rahaston käyttöönoton myötä on vahvistettava, että nämä ovat Ähm, additionaliteettiperiaatteen mukaisesti ähm, myönnettyjä rahoja ja että se on täydentävää esimerkiksi rakenne- ja aluekehitys ja muille julkisille varoille. Ja on suositeltavaa myös, että EIP äh, jatkaa yhteistyötä läheisesti kansallisten instituutioiden, alustojen ja pankkien kanssa niin, että se paremmin ottaa huomioon jäsenvaltioiden poliittiset painopistealueet. Mitä tulee EIPn avoimuuteen, valvontaan sekä hallintoon, se on otettu kertomuksessa huomioon vuonna 2014 on korostettu sitä tarvetta, että on saavutettava mitä suurin avoimuus ja institutionaalinen vastuuvelvollisuus niin, että annetaan hyviä tietoja budjetista sekä projektirahoituksesta. Kun otetaan huomioon kolmikantainen sopimuksen loppuun tulo tilintarkastustuomioistuimen komission ja EIPn välillä, uusi sopimus pitää saada voimaan mitä nopeimmin ja että sen pitää kattaa myös kaikki uudet EIPn julkisia varoja käyttävät hankkeet ja mm, suunnitelmat. Ja on tarvetta myös pankille vahvistaa sen due diligence-toimintaa, jotta se voi parantaa tiedon laatua myös lopputuen saajista ja välttää sellaisia toimenpiteitä, joilla olisi tällaisia, jossa olisi mukana välittäjätahoja, joilla esimerkiksi olisi epämääräinen tausta tai mahdollisia petoksen äm, todennäköisyyttä. Lisäksi on laadittava tiukka julkinen kriteerilista, jotta varmistetaan se, että nämä välittävät elimet, rahoituslaitokset ovat luotettavia ja on myös korostettava, että tarvitaan tehokkaita, tehokasta vakavaraisuusvalvontaa EIPlle. Mm, parlamentti valitettavasti ei ole, äh, parlamentin tekstejä ei tässä ole otettu huomioon tähän mennessä valitettavasti, ja on kannustettava siihen, että laaditaan toimielinten välinen sopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan investointipankin kanssa niin, että tiivistetään yhteistyötä näiden toimielinten välillä ja säännöllisesti käydään vuoropuhelua relevanttien valiokuntien välillä ja EIPn omien ähm, elinten välillä niin, että voidaan loppuun saattaa tällainen sopimus niin nopeasti kuin mahdollista. Tämä, nämä puheenjohtaja ovat pääasioita mietintöluonnoksessani ja niitä mielestäni olisi tutkiskeltava ja tietenkin tulevassa keskustelussa ja ehkä tarkistuksissa pitäisi vielä saada lihaluiden ympärille tiettyjen kohtien suhteen ja ehkä lisätä tarpeen mukaan jotain muutakin tähän. Kiitän. Ja, vielen Dank auch für die sorgfältige Arbeit. Kiitoksia tästä huolellisesta työstä ja muistuttaisin, että me olemme keskustelleet jo pankin puheenjohtajan Hoerin kanssa, kun tätä kertomusta valmisteltiin, ja olemme toimittaneet kirjallisia sopimuksia, ja ensin haluaisin kiittää investointipankkia vastauksista kysymyksiin, ja haluaisin myöskin todeta, että näihin vastauksiin on tullut hyvin erityyppisiä vast- kysymyksiä on tullut eri, erilaisia vastauksia, ja haluaisin esittää vähän lisäkysymyksiä. Ja Gerets on paikalla täällä, ja annankin hänelle nyt sitten puheenvuoron. Olkaa hyvä. Falls wir jemanden da haben. Siis jos täällä nyt on joku paikalla. My name, but not my Kuulin nimeni, mutta en kylläkään instituutiona. Nimeni on Gerards, mutta puhuisin komission nimissä, jos annatte puheenvuoron minulle. Kiitos. European Commission, entschuldigung, danke. Niin, anteeksi, tosiaan komissiosta, olkaa hyvä. Um, for the uh, commission we... Uh... Komissio on arvioinut mietintöä, kertomusta ja haluaisimme vastata muutamiin kohtiin, joissa katsomme, että komission ja investointipankin kumppanuus tulee kyseeseen ja pohdimme myös komission roolia tämän mietinnön kautta. Ensinnäkin Päivittäisin lyhyesti ESIR-rahaston tilannetta. ESIR-asetus, niin kuin tiedätte, tarjoaa meille asianmukaisen hallintorakenteen. Tarkoituksena on varmistaa EUn takuun asianmukainen käyttö. Hallinto koostuu johtajasta, hallintoneuvostosta ja investointikomiteasta. ESIRin hallinto on täysin toimintakykyinen tulevien viikkojen aikana. Investointikomitea tekee päätökset takuun käytöstä hankkeiden osalta toimii yhteistyössä kansallisten kehityspankkien kanssa, kun kehitellään avoimia, riippumattomia investointivälineitä. Tämä elin koostuu kahdeksasta riippumattomasta asiantuntijasta. Heillä on laajasti asiantuntijuutta ja siellä on myös toimitusjohtaja. Se vastaa ohjauskomitealle, joka valvoo esirin tavoitteiden täyttymistä ja seuraa jatkuvasti sitä, miten investointikomitea noudattaa asetuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Näin ollen ei voi olla mitään alakohtaisia tai maantieteellisiä prioriteetteja äh, esirin hallinnossa tai prioriteeteissa. Kun otamme huomioon siirtymäkauden määräykset tässä asetuksessa, niin nyt kun Esirin hallintorakenne ei ole vielä täysin toimintakykyinen, niin komissio arvioi investointipankin eh, ja rahaston ehdotuksia ja katsoo, val- täyttyvätkö eh, tavoitteet. Komissio näin ollen päättää, milloin käytetään takuuta näissä hankkeissa. Me voimme yhtyä mietinnön näkemykseen siitä, että tarvitaan läheistä yhteistyötä investointipankin ja toisaalta kansallisten kehityspankkien välillä. Asetuksessa tällaista eh, yhteistyötä rohkaistaan ja komission tiedonanto, joka on hyväksytty, nostaa esille myös investointipankin merkittävän roolin ja pitäisi löytää uusia äh, tehostetun yhteistyön keinoja. Mietinnössä viitataan myös COSME-raportointiin. Haluaisimme todeta, että COSME mainitaan myös investointirahaston yhteydessä ja tiedot sisällytetään investointirahaston vuoden 2014 vuosikertomukseen. Kun ajatellaan rahoituksen välittäjiä ja niiden valintaa tähän pyyntöön, haluaisimme todeta, että investointipankki ja komissio ovat yhdessä määritelleet rahoituspuitesopimukset, jotka on allekirjoitettu vuonna 2014. Meillä on myös tämän tukena delegointipäätökset, joilla tämä huoli huomioidaan. Rahoituksen välittäjät valitaan avointen syrjimättömien menettelyjen kautta. Näin vältämme eturistiriidat ja otamme huomioon rahoitusvälineiden luonteen ja kokemukset rahoituksen välittäjien käytöstä. Sitten kolmikanta sopimus tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tähän hän viittasitte jo. Aiemmissa kommenteissanne komissio tällä hetkellä käy investointipankin ja tuomioistuimen kanssa keskusteluja siitä, pitäisikö sopimusta tällä tavalla muuttaa. Sehän on tehty neljän vuoden kaudelle ja se voidaan sitten jatkaa myös neljällä lisävuodella. Nyt marraskuussa tämä kausi erääntyy. Komissio siirtolais- ja maahanmuuttokriisin yhteydessä on ollut investointipankin kanssa läheisissä yhteyksissä, jotta voimme varmistaa sen, että hyvin nopeasti voidaan hyväksyä lainaohjelmia ja lainoja EUn sisällä ja sen ulkopuolella, joista mahdollisesti voisi olla hyötyä pakolaisille. EUn sisällä investointipankki voisi tukea kunnallista infrastruktuuria, tarjota tukipalveluita pakkolaisille, majoituspalveluita ja EUn ulkopuolellakin investointipankkia rohkaistaan käyttämään mikrorahoitusvälineitä ja lisäämään rahoituksen saantia äh, näillä ongelma-alueilla, erityisesti PK-yrityksille. Terveys- ja koulutusinfrastruktuuria niin ikään pitäisi vahvistaa. Näin voitaisiin parantaa alkuperämaissa olosuhteita. Kiitos puheenjohtaja. Vielen Dank. Jetzt konnte ich aber Ihren Ausführungen Kiitoksia. No nyt tästä puheenvuorosta ei tullut esille, miten komissio suhtautuu siihen, että Irlannin, Portugalin ja Kreikan osalta, niin kuin Pirinski totesi, niin tässähän on kyse viidestä prosentista, viidestä viimeisestä prosentista näistä tukirahoista. Ja tästä saa sellaisen käsityksen, jos nyt katsoo tätä vuosikertomusta, ja Pirinski myöskin jo tämän otti esille – Eli tästä tulee sellainen vaikutelma, että jos 60 prosenttia näistä hankkeista Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutetaan ja 30 prosenttia kaikissa muissa jäsenvaltioissa, niin täytyy sitten miettiä, pitikö tämän toime tällä tavalla. Onko kaikki kunnossa vai mitä komissio tähän sanoo? Kiitoksia. In principle this is a... Periaatteessa kyse on investointipankille kuuluvasta kysymyksestä. Se toimii kansallisten viranomaisten ja hankepromottoreiden kanssa, jotka yhdessä tekevät päätökset. Me olemme investointipankin kanssa samaa mieltä siitä, että päätökset tehdään hankkeiden laadukkuuden perusteella ja riskiarvioiden pohjalta. Ei niinkään poliittisten tai maatieteellisten keskittymiskriteerien pohjalta jäsenvaltioiden välillä. Täytyisi myös muistaa, että monet jäsenvaltiot tarjoavat de facto takeet investointipankin myöntämälle rahoitukselle, niin ne ovat kuitenkin menettäneet AAA-luokituksensa. Tämä on huoli investointipankissa he pyrkivät tätä luokitustaan suojaamaan. Tämän verran voin sanoa tilanteesta tällä hetkellä. Voimme antaa kirjallisia kommentteja sitten mietintöön myöhemmässä vaiheessa. Kiitos. Sie bitte nachher auch noch drauf ein, wie spät in dieser Niin, eli siis milloin nämä kirjalliset johtopäätelmät saadaan, koska tätä nyt on odoteltu jo jonkin aikaa. Ja sitten, jos te pesette tästä kätenne tällä tavalla, niin siitä nyt en ole koskaan pitänyt. Eli miten Eurooppa saadaan jälleen jaloilleen? Kyse on investoinneista ja niitä täytyy tehdä siellä, missä niitä tarvitaan. Ja seuraavaksi puhelistalla on kollega Heis. Uh, that's okay, that's okay. Once you, once you point in my direction, I know it's, it's my... Niin kun minua osoitetaan, niin kyllä minä tiedän, että oma vuoroni on silloin. Ensinnäkin tervehdin tätä mietintöluonnosta, jonka edustaja Pirinski on laatinut. Kiitän tästä tekstistä, jonka hän on meille laatinut. En päästy tänne, kun HR kävi täällä Äh, pari viikkoa sitten meitä tapaamassa, mutta luulakseni, äh, kun näin äh, kirjoituksia tästä kokouksesta, että hän haluaisi sitoumusta Euroopan parlamentin ja EIPn välillä, hän näkee sen hyvin tärkeänä. Ja mehän saamme paremman aseman arvioida EIPn työtä siinä vaiheessa, kun meillä on jatkuvaa yhteydenpitoa pankkiin. Tämä on asia, joka on otettu esille mietinnössä ja mielestäni se on hyvä asia ja olen todennut näin aikaisemminkin. Ottaen puheenjohtajan esille ottaman asian perustavaa laatua oleva kysymys, jonka esittelijäkin on ottanut kappaleessa kolme mietinnössään esille. Eli se, että suurin osa EIPn rahoituksesta ja lainoituksesta menee hyvin pienelle määrälle valtioita, ja sitten vähemmistörahoituksesta menee paljon suuremmalle jäsenvaltiomäärälle, jotka ovat rahoituksellisesti vaikeammassa asemassa, niin meidän pitää asettaa sanamme hyvin selkeästi tässä. EIP on pankki ensisijaisesti. Se ei ole rahoitusmekanismi, vaan se on Euroopan unionin pankki. Ja sellaisena riippuu sen päätöksestä perustuen ensisijaisesti lainahakemusten laatuun jäsenvaltiolta, mutta toisaalta myös sitten luottokelpoisuuteen kyseisessä jäsenvaltiossa. Eli on huoli, että meillä on niin vähän kolmenaan luottoluokituksen jäsenvaltioita EU:ssa. Sehän oli prioriteetti. Minä tulen maasta, niin kuin puheenjohtaja tietää, joka kävi läpi tällaisen ohjelman kaksi vuotta sitten. Ja kun pääsee takaisin sinne finanssimarkkinoille ja parantaa sitä luottokelpoisuuttaan, niin silloin voi myös parantaa lainansaantiaan EIP-ssä. Irlannissahan nelinkertaisesti olemme saaneet EIPstä rahoitusta lainojen muodossa. Ja mielestäni se pitäisi ottaa tässä mietinnössä huomioon. Jäsenvaltioiden pitää saada tasensa kuntoon, alijäämät vähenemään, pienentämään velkojaan. Ja sen on kuljettava käsikädessä sen kanssa, että EUssa on investointimahdollisuuksia ne ovat jäsenvaltioille niin tärkeitä, erityisesti niille, jotka ovat käyneet läpi tämän valtavan finanssishokin. Tiedämme, että talous mataa ja tarvitsemme rahoituskeinoja ja EIP on yksi lainanantaja, mutta vain tällaiset uskottavat hankkeet voivat saada niitä lainoja ja meidän on saatava myös uskottavaa taloustietoa jäsenvaltioista. Se on mietinnössä mielestäni otettava huomioon sillä tavalla, että viesti menee läpi. Euroopan investointipankki joka tapauksessa investoi maihin, joilla on parempi luottoluokitus. Uskon, että mietinnön maininta vuoden 2014 toiminnasta on hyvä ja pk-yrityksiin keskittyminen on hyvää. Se on myös tässä mietinnössä selkeästi ja se, että lisääntynyt rahoitus myös ilmastoon liittyviin toimenpiteisiin ja se, että korostetaan sosiaalista rahan käyttöä, On hyvä, että EIPn äh, lainoitus äh, äh, raportointi 25 miljardia pk-yrityksille, se on merkittävä summa ja että EIP toteaa, että Euroopan on investoitava pk-yrityssektorille, niin kuin he ovat päättäneet tehdä. Junckerin investointisuunnitelma on myös suuri osa EIPn työtä, joka on tulevaisuuteen luotavaa EIPn toiminta. Komission eh, investointisuunnitelman suhteen on ollut hyvin kattavaa, mutta se on tietysti laittanut EIPn etulinjaan investointipaineiden suhteen, mutta on katsottava vielä, onko tämä investointisuunnitelma todella terveellä pohjalla ja onko EIPltä saatavat lainat riittäviä niin, että saadaan myös tätä yksityistä rahoitusta houkuteltua. Mitä tulee sitten tehokkuuteen ja, ja vaikuttavuuteen näihin infrastruktuuriinvestointeihin, nyt on hyvä hetki investoida erityisesti infrastruktuuriin, 2014 20,6 miljardia meni strategisiin investointeihin, mutta on varmistettava, että kaikki hankkeet täyttävät ne ähm, ähm, vaatimukset, että ne elvyttävät ja lisäävät taloudellista toimintaa. Hankkeiden pitää olla niin laadittuja, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita, ja sitä on valvottava äh, myös Euroopan parlamentin taholta säännöllisesti. Mielestäni meidän on keskityttävä mietinnössä tuloksiin, tuloksellisuuteen, ähm, tuotoksiin siis, ja meidän olisi keskityttävä nimenomaan EIP-hankkeiden äh, tuotoksiin ja vaikuttavuuteen. Sen sijaan, että katsoisimme vain niitä hankkeita, joihin investoidaan, niin katsotaan, minkälaisia konkreettisia tuloksia näistä investoinneista on sitten syntynyt meidän täytyy paremmin mitata sitä, miten tehokkaasti rahoja on käytetty näissä hankkeissa ja esittelijä sen on hyvin tässä ottanutkin tekstinsä. Sanomme helposti, kuinka paljon investointeja kuhunkin hankkeeseen äh, laitetaan, mutta seurantaa ei tehdä yhtä tehokkaasti, kun katsomme, kuinka tehokasta rahan käyttö on ollut sitten. Parlamentin valvonta rahankäytön suhteen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Meillä on muitakin valiokuntia, jotka ovat osoittaneet ruokahalua suuremmalle sitoutuneisuudelle ja osallisuudelle ja sille, että vaihdetaan näkemyksiä eri toimielinten kanssa Euroopan unionissa, eikä mielestäni EIPtä pidä jättää syrjään tässä. Ja mielestäni tämä on erinomainen valiokunta sille, että tällaista säännöllistä ajatustenvaihtoa käydään voisin ehkä muutamia tarkistuksia esittää joihinkin mietinnön kohtiin. EIP on keskityttävä työssään ja toiminnassaan siihen, että parannetaan Euroopan kilpailukykyä ja erityisesti kilpailukykyä monissa jäsenvaltioissa. Ja strategisten investointien asema on paremmin vielä vahvistettava tässä. Sitten koulutuksen roolia ja koulutusinfrastruktuurin roolia on Mm, parannettava. Jos haluamme, että Eurooppa elpyy ja kukoistaa, meidän pitää koulutukseen panostaa ja se pitää tulla tässä esiin. Sitten yhtenäinen energiamarkkina-alue, se pitää myös tunnistaa, sitä ei mielestäni edellisessä sosiaalisen asumisen mietinnössä otettu esille ja miksi sen rahoitus on vähentynyt niin kovasti palatakseni tähän kappaleeseen kolme, joka on mielestäni aika ristiriitainenkin kappale. Pitää tehdä selväksi se, että ensinnäkin otetaan selville se, mikä on eri jäsenvaltioiden lainoitustasu EIPstä ja sitten mikä on niiden lainahakemusten laatu, jota EIP äh, ottaa vastaan. En tarkoita sitä, etteikö EIP auttaisi tässä lainahakemusten äh, tekemisessä niin, että ne ohjeistaisivat ja äh, antaisivat strategisia ohjeita, mutta tietenkin tämän pitää pohjautua pankkitoiminnalle. Tämähän on pankkitoimintaa. Äh, olen samaa mieltä, mitä due diligence-toiminnasta sanottiin äh, sekä avoimuudesta ja myös toimielinten välinen sopimus EIPn ja parlamentin välillä täytyy saada voimaan. Ja olen samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla lähempi yhteistyösuhde EIPn ja kansallisten kehityspankkien välillä mm, jäsenvaltioissamme, jotta varmistamme, että EIP, äh, EIPn toiminta kattaa kaikkia jäsenvaltioita. Onnittelen esittelijää hyvästä työstä. Voimme varmasti osiltaan parantaa vielä tekstiä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Next of the witness is... Seuraavaksi Valli. grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja täytyy sanoa, että mietinnässä on erinäisiä kohtia, joista voimme helposti löytää sovun. Aluksi hän puhui näistä maahanmuuttajista ja haluaisin puhua tästä lyhyesti, koska juuri tällä hetkellä, kun investoidaan näihin ongelmiin, eli yritetään löytää ratkaisua, niin tähän tarvitaan rahaa. Ja niitä tulee sitten suoraan EU-budjetistakin näitä varoja. Mutta tärkeää on välttää se, että meiltä puuttuisi avoimuutta näiden varojen hallinnassa, koska Kysehän on kirjallisesta kysymyksestä, mutta kirjallisuus ei saa vaikuttaa avoimuuteen. Eli haluamme, ettei tule esiin sitten tapauksia, joissa varoja ei ole käytetty maahanmuuttokysymyksiin, vaan sitten se menisi korruptioon. Meidän täytyy tosiaan investoida toimintoihin, joista saadaan kunnollista tuottoa ajan mittaan. Ja Tällaiset investoinnit ovat tutkimus, innovaatio, startup-yritykset innovaatioalalla ja meidän täytyy auttaa vielä PK-yrityksiä, jotka tällä hetkellä kärsivät vielä sisämarkkinakriiseistä ja myöskin globalisaatiosta, joka on asettanut eurooppalaisen järjestelmän kovan, kovan paikkaan. Meillä on jo hyviä välineitä ja meillä on paljon varoja käytössämme, mutta meidän täytyy oikealla tavalla kohdentaa varoja ja Euroopan parlamentin pitää auttaa yhä enemmän niitä, jotka tarvitsevat apuamme, eli PK-yritykset. No, investointisuunnitelma, jonka Juncker esitteli, no miten saadaan investointeja sitten infrastruktuureihin. Tässä tapauksessa on erittäin tärkeää, että meillä on ex ante arviointeja ympäristövaikutuksista, sosiaalivaikutuksista ja myöskin taloudellisista vaikutuksista, koska meidän täytyy kunnolla taata julkiset infrastruktuurit. Niissähän on suuri riski, mitä tulee taloudelliseen tuottoon. Eli nämä taloudelliset arviot pitää tehdä kunnolla samoin kuin ympäristön ja sosiaalisten vaikutusten osalta. Ja tässä pitää olla mukana myöskin paikallisia järjestöjä, jotta voidaan välttää ikäviä yllätyksiä, kuten viimeksi vuoden 2014 osalta. Siellähän oli Castro ja muita hankkeita, ikäviä tapauksia, joita investointipankki on rahoittanut. Ja investointipankin täytyy tehdä yhteistyötä rahoituskumppaneiden kanssa. Meidän täytyy olla näissä asioissa avoimia, välttää veronkiertoa, rahanpesua. Ja täytyy varmistaa, että varat eivät mene mihinkään veroparatiiseihin tai maihin, joissa on vero, aggressiivista verosuunnittelua. Eli täytyy välttää sitä, että rahat menevät korruption, mafioihin, rahanpesuun. Eli on erittäin tärkeää, että kun rahoitetaan hankkeita, silloin pitää arvioida näitä yrityksiä, katsoa millaisia sertifikaatteja on jotta voidaan välttää se, ettei rahoiteta rikollisuutta. Euroopan investointipankkihan tekee kansainvälistä yhteistyötä ja meidän täytyy välttää se, että rahoitetaan yrityksiä, jotka ovat mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa, eli meillä täytyy olla hyvää tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Emme halua edistää harmaata taloutta. Ja sitten kaikki julkiset hankinnat, niiden pitää olla avoimia. erityisesti mitä tulee näihin infrastruktuurihankkeisiin. Me emme halua siis todellakaan rahoittaa järjestäytynyttä rikollisuutta tai yrityksiä, jotka harjoittavat rahanpesua näillä varoilla. Eli tässä muutama asia, jotka meille ovat tärkeitä. Ja tietysti mietintöön, joka liittyy tähän vuosikertomukseen, teemme vielä muutosehdotuksia. Ja sitten tähän liittyy erinäisiä lausuntoja. En nyt Toistan näitä kysymyksiä, jotka tulivat jo esille. Kiitos. Kiitoksia sitten Ajala eh, Center. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä yksityiskohtaisesta tutkimuksesta, jonka Pirinski on tehnyt investointipankin vuosikertomuksesta. Haluaisin vain lisätä yhden asian. No esittelijähän puhui myöskin tästä kuljetusosuudesta, mutta huomenna sitten kuulemistilaisuudessa saamme lisäelementtejä tähän keskusteluun. Olin hiukan huolissani sen suhteen, miten suuri osa Euroopan budjetista, joka nyt on siis pienempi kuin aikaisemmin, miten se on kohdennettu yhä enemmän budjettiin. Budjetti on entistä pienempi ja yksi ratkaisuista, jotta budjetti saataisiin vähän suuremmaksi, olisi se, että meillä olisi hyviä rahoitusvälineitä, Esimerkiksi investointipankin kohdalla se siirrettäisiin kohti muita tahoja, jotta voitaisiin suoraan tukea niiden toimintaa rahoituksella. Mutta ongelma, joka meillä nyt on, liittyy tähän vastuullisuuteen budjetin osalta. Eli tämä pankkipuoli EU:ssa ei oma samaa kapasiteettia kuin on parlamentilla ja tilintarkastustuomioistuimella. Eli siellä pitää seurata jokaista euroa budjetin toteuttamisessa. Siellä on yhteisrahoitusta, tukia, erilaisia rahoitusmuotoja. Eli haluaisin vain tuoda esille, että kun viimeksi kävimme Saksan eri osavaltioissa, niin minua yllätti se, miten edunsaajat ja hallinnointiviranomaiset kertoivat myönteisesti siitä, että osa hallinnosta tapahtuu rahoitusvälineiden kautta. Mutta en tiedä, kuinka pitkälti pystymme sitten valvomaan näitä toimia. Eli halusin vain ottaa esille, tiedetään on keskittynyt tähän kysymykseen, mutta meidän täytyy ottaa esille tämä huolenaihe. Eli me saamme vuosittain näitä asiakirjoja, ja esi- esittelijä on huomannut, että kun niitä verrataan muihin asiakirjoihin, niin siellä saattaa tulla väärinkäsityksiä tai muita ongelmia. Eli Euroopan budjetista yhä enemmän rahaa menee tahoihin, ja kun meidän vaadimme näitä selvityksiä näiden varojen käytöstä, niin ne mahdollisuudet ovat yhä pienempiä. Eli toivottavasti tarkistusten kautta pystymme ainakin sitten ottamaan esille nämä ongelmat, joita meillä on. Kiitos. Next auf der die Frau Seuraavaksi Kapel. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta, joka on hyvin kattavasti ottanut huomioon asiat, jotka olivat vuosikertomuksessa. Ja se osoittaa, kuinka tärkeä Euroopan investointipankki on. Yli 80 miljardia euroa on annettu sieltä rahoitusta viime vuosina Euroopan talouteen ja eurooppalaisiin hankkeisiin. 14,7 miljardia, näin esittelin sanonut, menee tutkimukseen ja innovaatioon. Ja sehän on tietysti ydinalue, kun ajatellaan työllisyyttä ja kasvua. Digitaalinen talous on tullut hyvin esille tässä vuosikertomuksessa. Tässä on puhuttu laaja verkoston laajentamisesta ja tuesta pk-yrityksille. Niitähän on tuettu hyvin paljon investointipankin varoilla. Sen esittelijän ottanut esille 85 000 pk-yritystä on viime vuosina saanut tukea Euroopan investointipankista ja tämä osoittaa, kuinka tärkeää Euroopan investointipankki on, jotta voidaan tukea Euroopan talouden selkärankaa eli PK-yrityksiä. Ja 20,6 miljardia, jotka liittyvät strategisiin infrastruktuureihin, niin erityisesti näitä hankkeita on tuettu pankin varoilla ja 20,6 miljardia. Ja nämä TEN-T-hankkeet ovat hyvin keskeisiä ja ne liittyvät juuri strategisiin infrastruktuureihin Euroopassa. Ja sitten toinen asia, 19,1 miljardia, jotka menevät ilmastonsuojeluun. Eli ehkä hankkeiden tarkistuksessa pitäisi kiinnittää huomiota tulevaisuudessa siihen, että ilmastonsuojeluhankkeet ja nämä maksut tehdään silloin, kun edunsaajat ovat sitoutuneet näihin tavoitteisiin. Meillähän on paljon varoja näihin tarkoituksiin vuoteen 2020 mennessä, mutta kaikki maat, jotka saavat näitä varoja, eivät kuitenkaan ole sitoutuneet selkeisiin päästövähennystavoitteisiin ja mielestäni on myöskin tärkeää, että 7,9 miljardia hankkeille, jotka toteutetaan EUn ulkopuolella, Niin pitää liittää erityinen parametri, ja OECD jo teki ehdotuksen jokin aika sitten, erityisesti nyt kun otetaan huomioon pakolaiskriisi. Eli meidän täytyy investoida erityisesti maihin, joihin saattaa sitten kohdistua suuria maahanmuuttovirtoja. Ja nyt tässä kriisissä meidän täytyy erityisesti pitää mielessä, että meidän pitää investoida nimenomaan maihin tai hankkeisiin, jotka vähentävät näitä maahanmuuttovirtoja. Mehän olemme puhuneet jo tästä asymmetriasta eri alueista, ja ehkä tässä voitaisiin enemmän keskittyä siihen, miten voidaan rahoittaa hyviä maahanmuuttohankkeita maissa, joissa nämä ongelmat ovat erityisen suuria. Ja sitten vielä tämä otsake tai kappale yksi. Tässä puhutaan investoinneista, joilla voidaan vauhdittaa talouden elpymistä ja tuottavuuden lisääntymistä. Eli 300 miljardia puuttuu investointeja. Investointipankki maksaa tästä osan, mutta Ehkä tässä kohtaa voitaisiin vielä tarkemmin selittää, että meidän täytyy saada enemmän varoja investointipankista näihin tarkoituksiin. Ja edellisen kerran näin tehtiin vuonna 2012. Silloin 108 miljardia saatiin lisään. Ja tämä investointimäärä jo ennen tämän vuoden loppua on mennyt hankkeisiin hyvin pitkälti. Ja tämä osoittaa, että nämä rahoitusmahdollisuudet on otettu huomioon ja että Euroopan investointipankki on vaikuttanut merkittävällä tavalla siihen, että investointeja on saatu lisää ja että työllisyyttä ja kasvua on saatu Eurooppaan. Ja tässä kohtaa aion vielä tehdä muutaman tarkistuksen jotta mietintöä voidaan parantaa. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Harmi, että investointipankista täällä ei ole ketään. Heidät on aina kutsuttu tänne. Minullakin olisi pari kysymystä Syyriaan liittyen. Meillä oli kyselykaavake ja siellä on puhuttu sikäläisistä lainoista, mutta entäs sitten nämä hankkeet? Eli tämäkin on tärkeä asia. Eli jos teillä on vielä investointipankille kysymyksiä, niin voimme toimittaa lisäkysymyksiä heille. Ja sitten ehkä komission edustaja pystyy vastaamaan tähän. Ja kertokaa vielä, milloin komissio sitten esittelee oman kantansa tähän vuosikertomukseen, koska siitä olisi hyötynyt nyt tällä hetkellä juuri. Yleensä saamme pyynnön toimielin yhteyttä yhteistyön yksikön kautta. En ole tietoinen, onko tällainen pyyntö tullut jo. Kenties kollegat tietävät. Muihin kohtiin en voi vastata. Ne kuuluvat EIBn asioihin. Gefällt mir echt gut. Der Berichterstatter. No niin, hyvä. Ja sitten lopuksi vielä esitteli. Thank you, Madam Chair, and I'd like to thank all... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia jotka kommentoivat mietintöä, Niin varmasti on vielä sijaa parannuksille ja hyvä, että kollegat ovat valmiita panostamaan tähän. Haluaisin kommentoida ehkä kolme tai neljää asiaa, jotka tuli esille tässä keskustelussa. Sekä komission edustaja että muut kollegat kommentoivat kappaletta kolme. Se on kohta, jonka te myös otitte esille, eli maantieteellinen investointien jakautuminen puheenjohtaja. Mielestäni tässä täytyy vakavasti käydä syvällistä keskustelua aiheesta, nimittäin minä en usko, että on tyydyttävää vain sanoa, että EIP on vain pankki, sen vuoksi sillä on oma riskiarviointimenetelmänsä ja niin edespäin ja niin edespäin. Kyllä ne ovat ihan paikkansa pitäviä argumentteja, mutta ei voi päättää keskustelua siihen. Nyt on selkeästi tarvetta tasapainottaa hyvää pankkitoimintaa toisaalta pankin ydintehtävän kanssa. Ja mietinnössä eh, osan kappaleessa kolme todetaan, että Siinä on viittaus perussopimuksiin EIPn eh, e perustehtävistä. Siinä sanotaan, että tehtäviensä eh, toteuttamiseksi se antaa eh, takuita ja lainoja, jotka helpottavat kaikkia talouden alojen investointeja toimien kuitenkaan voittoa tavoittelemattomalta pohjalta. Selkeästi siis perustamissopimusten tavoitteena on se, että Euroopan investointipankki on iso julkinen pankki, mutta pankki, jolla on tietty missio tai tehtävä. En ryhdy spekuloimaan nyt, mikä olisi sopiva politiikka, jota olisi sovellettava sen suhteen, mutta luonnollisesti on tarvetta eh, proaktiivisemmalle toiminnalle tällä, tässä pankissa – kun otamme huomioon ne peruskehityskuilut ja kehityserot jäsenvaltioiden välillä ja niiden talouksien kehitysasteen välillä. Irlannista kollega kommentoi myös asiaa. Kyllä on tarvetta saada kirjanpito kuntoon niin sanotusti, mutta sillä ei kuitenkaan aina ole sitä loppuvaikutusta, joka pitäisi tässä aikaan saada jos nyt voin puhua vaikka Bulgariasta, niin johdonmukaisesti pyritään tasapainoiseen talouteen ja pidetään mm, velka ja, ja vai alle kolmessa prosentissa ja velkaaste myös eh, eh, sopivalla tasolla ja minimivaluuttakurssivaihtelut. Mutta on myös muita asioita, jotka liittyvät investointipäätöksiin, mutta nämä ovat sellaisia asioita, joita pankki, jolla on tällainen ennakoiva lähestymistapa, ottaa huomioon ja se helpottaa investointeja sen sijaan, että se sanoisi, että oikeastaan markkinoita ei näin kiinnosta. Sitten mainitsitte puheenjohtaja myös heti aluksi pankin vastaukset eh, kysymyksiin 15.10. päivämääränä. Varmasti voimme esittää lisäkysymyksiäkin, mutta yksi peruskysymys liittyy kokonaisraportointiin pankin toiminnasta. Nimittäin tällä hetkellä meillä ei ole vuosikertomusta Euroopan investointipankista. Meillä on talousraportti, avoimuusraportti, vastuvelvollisuusraportti, raporttipankin toiminnoista. Yksi kysymys, jonka esitimme, löytyy tästä kohdasta 33, ja mielestäni vastaus on hyvin jännittävä. Tässä sanotaan nimittäin, että suurin osa raporteista täyttää tietyt raportointivaatimukset ja ne on tiettyjä sektoreita varten tai tiettyä tarkoitusta varten ja niihin on sovellettu metodologioita ja ne voivat viitetietojen suhteen erota toisistaan. Jotkut raportit voivat siis johtaa väärin johtopäätöksiin. Mitä tämä loppujen lopuksi tarkoittaa? En halua tässä nyt pitää puhetta aiheesta, mutta tämä ei kuitenkaan ole tyydyttävää. Ei se ole tyydyttävää raportoinnin yhtenäisyyden ja selkeiden johtopäätösten vetämisen suhteen, mutta myöskään sen suhteen, mistä juuri puhuimme. Miten pankki käsittelee epätyydyttävää maantieteellistä tasapainoa tai epätasapainoa lähinnä? Harkitsee, miettiikö se asiaa, tekeekö se asialle jotain? Mitä tulee sitten parlamentin valvontaan, niin on aika kummallista, että meillä ei ole Euroopan investointipankin edustaja täällä kokouksessa. Olisi ollut todella mielenkiintoista saada kommentit häneltä tai jonkinlainen esitys, mutta tämä korostaa mielestäni sitä tarvetta saada aikaan kunnolliset menettelytavat välillemme. Kiitos. Ja, absolut vielen Dank. Kiitoksia. Olen samaa mieltä Meillä on oikeusjärjestelmässä aukkoja ja me aina puhumme niistä joka vuosi ja olemme siksi kiitollisia. Meillä on nyt tämä kertomus ja voimme hyvin kattavasti vielä käydä läpi näitä asioita. Eli mitä tulee rahoitusvälineisiin, me emme ole tyytyväisiä näihin tietoihin. Eli meidän täytyy kirjallisesti keskustella, mitä tälle asialle voidaan tehdä, koska julkiset varat niiden käyttöä täytyy aina valvoa huolellisesti. Tarkistusten mättämisen jääräaikan 5. joulukuuta muistaakseni. Niin ajalla Center vielä. Ja niin, kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että ehkä voisimme erikseen kutsua vielä silloin, kun keskustelemme näistä tarkistuksista, tai ainakin äänestyksessä, niin ehkä voisimme kutsua jonkun pankista sen lisäksi, että saamme kysymyksiä näihin piriskin, äh, vastauksia näihin piriskin kysymyksiin. Absolut, das müssen wir unbedingt. Kyllä, näin ehdottomasti teemme. Ensimmäinen kokous oli jo Hoyerin kanssa. Ja minä lähdin siitä, että joku täällä olisi pankista tänään, enkä nyt oikein ymmärrä, että he eivät ole paikalla. Ja nyt täytyy miettiä, mitä sitten tehdään. Täytyy katsoa, voitaisiinko vielä yksi tunti varata heille jostain kokouksesta. Ja määräaika tarkistuksen jättämiselle oli siis 15. joulukuuta. Äänestysvaliokunnassa on 28. tammikuuta ja sitten, ei kun siis 30. marraskuuta onkin tämä määräaika. No esityslistalla lukee kyllä 15. joulukuuta. Täällä on nyt aika ristiriitaisia tietoja tänään näissä papereissa. Niin tosiaan 15. joulukuuta. Eli täytyy nyt tarkistaa, koska tämä määräaika oikeasti on. No, pidetään nyt siitä kiinni, että se on se 30. marraskuuta, koska muuten emme oikein ehdi hoitaa tätä, mutta joka tapauksessa yritämme vielä puhua investointipankin kanssa. No niin, tämä kohta on käsitelty. Siirrymme kohtaan viisi. Vuosikertomus 2014 EUn taloudellisten etujen suojaamisesta. Tässäkin meillä on mietintöluonnos. Esittelijä on Javor, joka saakin heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos myös varjoesittelijöille hyvästä yhteistyöstä, kun tätä mietintöluonnosta olemme laatineet. Ensin haluaisin muistuttaa kaikille, että aiemmin tänä vuonna kävimme keskustelua Olafin edustajien kanssa. Giorgio Kessler esitteli Olafin kertomuksen viime vuodelta ja kävimme hedelmällistä keskustelua myös komission sen Georgievan kanssa – hän puolestaan esitteli komission kertomuksen valiokunnalle. Yritämme huomioida kaiken oppimamme, kaikki kokemukset meidän mietintömme. Yleisenä kommenttina totean, että tarkoitus on saada kattava mietintö, jossa olisi selkeä rakenne. Näin lukijat voivat ymmärtää eri aihealueet ja mahdolliset ongelmat. Tarkoituksena oli saada tasapainoinen mietintö, Siinä esiteltäisiin kaikki tärkeät numerotiedot vuodelta ja tunnistettaisiin on, järjestelmän ongelmat ja esitettäisiin myös innovatiivisia ratkaisuehdotuksia. Ensimmäinen kommenttini on, että EU-jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa 80 prosentista EU-budjetin täytäntöönpanon osalta. Sen takia tulee keskittyä sekä EUn toimielinten toimiin että myös jäsenvaltioiden tekemisiin. Perusperiaatteena, kun mietintöä laadimme, oli se, että moitteettoman varainhoidon tulisi yhdistyä vastinetta rahalle periaatteeseen ja varmistaa, että jokainen euro käytetään tehokkaasti. Haluaisin kommentoida vielä mietinnön päätoteamuksia. Ensinnäkin kun raportoidaan säännönvastaisuuksesta, niin haluaisimme komission vastaukset parlamentin vaatimuksiin aiemmissa mietinnöissä. Vastauksia emme toistaiseksi ole saaneet aiemmissa mietinnöissä usean otteeseen. Parlamentti on nostanut esille ongelmia silloin, kun on raportoitu sääntöjen vastaisuuksista. Edelleenkään emme ole saaneet selkeää vastausta komissiolta. Niin ikään haluaisin todeta kuinka tärkeä ALV-aukko on. Se on edelleenkin hyvin korkealla tasolla. Puhutaan noin 170 miljardista vuosittain. Tällainen on siis vajeen määrä. Uskoisin, että komission tulisi käyttää olemassa olevia valtuuksia tehokkaammin, jotta ratkaisuja tähän ongelmaan löydetään alvaje on korkeampi kuin EUn koko budjetti. Eli kyllä jotakin kannattaisi ongelmalle tehdä. Toiseksi ne ongelmat, jotka on tunnistettu ja mitä toimia vaaditaan. Ensinnäkin parempi raportointi. Me oletamme, että komissio esittelee petos, petoksen vastaisen raporttinsa ajoissa vuodelle 2016 ja lisää sinne äh, kappaleen korruptiovastaisesta työstä EUn toimielimissä. Tämä oli selkeä puute aiemmassa kertomuksessa. Jäsenvaltioilta on nämä omat lukunsa. Tämän lisäksi emme nähneet lukua 29, joka käsittelisi EUn toimielimiä. Haluamme pyytää komissiota myös työstämään korruptioindeksin, jolla arvioitaisiin ja luokiteltaisiin jäsenvaltioita ja niiden suoriutumista korruption vastaisessa taistelussa. Tämä toteutettaisiin vuosittain vastamekanismit, kun valvotaan EUn jäs- varojen käyttöä jäsenvaltioissa, tulisi parantaa myös jäsenvaltioiden suoriutumista korruption vastaisessa työssä. Tällainen eh, indeksi voisi myös rohkaista jäsenvaltioita eteenpäin. Niin ikään on jatkuva ongelma, kun ajattelemme jäsenvaltioista saadun tiedon laatu ja luotettavuutta. Tämän eh, herra Kessler Olafista totesi hyvin selkeästi. Sen takia vetoamme komission, että se tekee läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja saadaan kattavat, täsmälliset, luotettavat tiedot jäsenvaltioista. Sitten vähimmäistason suoja ilmiantajille lainsäädännössä. Ilmiantajilla on hyvin tärkeä rooli, kun pyrimme puuttumaan korruptiotapauksiin. Jos emme saa tukea ilmiantajille, niin emme voi luottaa tehokkaaseen taisteluun korruptiota vastaan. Meidän on tehtävä aivan selväksi, että olemme ilmiantajien puolella ja suojelemme heitä. Suojelemme heitä EUn toimielimissä ja myös jäsenvaltioissa. Niin ikä katsomme, että EUn tulisi tukea äh, tutkivaa journalismia rajat ylittävissä tapauksissa. Tämäkin on tärkeää, jotta saamme korruptiotapaukset julkiselle areenalle. Sitten direktiivi ja asetus. Olen sillä kannalla, että me tarvitsemme PIV-direktiivin, jossa ALV on mukana, ja selkeän määritelmän näistä rikoksista. Tarvitsemme myös asetuksen mahdollisimman nopeasti. Yhteisöpetosdirektiivi on vain yksi puoli tätä asiaa. Toinen asia on taas se, minkälaisia ehdotuksia tehdään. Kenties on tärkeää se, että saamme vankan ehdotuksen kuin sitten se, että hyväksymme ehdotuksen nopeassa aikataulussa. Ymmärrän, että edelleenkin on vahvaa vastustusta tietyissä jäsenvaltioissa, kun kyse on Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta, mutta tämä ongelma on kuitenkin ratkaistava. Sitten julkiset hankinnatkin ovat tärkeä kysymys. Säännön vastaisuuksien määrä julkisissa hankinnoissa on edelleenkin korkealla tasolla. Sen takia tarvitsemme uuden direktiivin asianmukaista täytäntöönpanoa ja komission tulee tarkkaan seurata tilanteen kehittymistä. Komission tulisi kehittää tietokanta säännönvastaisuuksista. Tätä kautta voisimme saada kattavan analyysin pohjaksi tietoja myös julkisista hankinnoista ja virheistä, joita niissä tapahtuu. Lopuksi säännöt ja Olafin säännöt, nekin ovat tärkeitä kysymyksiä. Tarvitsemme nopeaa ratkaisua avoimiin kysymyksiin Olafin ja sen valvontakomitean välillä. Olaf ja valvontakomitea kumpikaan ei voi oikeudellisia velvoitteitaan tehokkaasti täyttää näissä oloissa. Ikävä kyllä emme ole nähneet parannusta tilanteessa. Näin ollen pyydämme komissiota toimimaan välittäjän roolissa osapuolten välillä ja aktiivisesti tekemään työtä, jotta saadaan kestävä pitkän aikavälin ratkaisu viivytyksittä. Olafin suosituksia täytyy jatkaa systemaattisesti petosten vastaisessa työssä. Ja lopuksi me olemme poliittisten ryhmien kesken tehneet hyvää yhteistyötä, myös varjoesittelijöiden kesken näin on ollut. Totta kai teemme parhaamme, mietinnön laatimisessa, mutta odotamme vielä teidän panoksianne ja ehdotuksianne, miten mietinnöstä tehdään vielä parempi. Kiitos. Vielen Dank. Wir beginnen mit... Kiitoksia sitten kollegoista. Ensimmäisenä Vogen. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I, uh, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää mietinnöstä. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että että tässä ei puhuta pelkästään menoista, vaan myös tulopuolesta, koska joskus jätämme sen kokonaan huomaamatta ja esittelijä muistuttaa meitä siitä, koska se on myös tärkeä merkittävä osuus myös talousarviota. Olen myös aluekehitysvaliokunnassa olen laatinut lausunnon sen puolesta ja me tällä viikolla äänestämme siitä lausunnosta. Siksi minä keskityn kohesiopolitiikkaan ja kohesiorahoihin. Regi-lausunnossa tulemme toteamaan, että kohesiopolitiikka ei ole se alue, missä on suurin määrä sääntöjen vastaisuuksia, ja toteamme, että kohesiopolitiikan sääntöjen vastaisuudet ovat vakautumassa, vaikkakin mm, tapauksia on, ja se tietysti huolestuttaa meitä. Lausunnossa me tulemme myös ottamaan esille sen, että petoksen ja ei-petoksen määritelmä on erilainen eri jäsenvaltioissa, siksi on näitä sääntöjen vaikea mitata ja arvioida, kun on saata, mm, ei tiedetä tarkan, tarkalleen, mikä, mitä on petos ja mikä se on ja miten se määritellään. Ehkä pitäisi katsoa ehkä yhdenmukaisempaa järjestelmää jäsenvaltioiden sisällä niin, että kaikki ainakin yrittäisivät mitata samaa asiaa samalla tavalla. Ja Regi-lausunnossa tulemme pyytämään myös jäsenvaltioita kannustamaan hyvin toimen, toimintatapoihin, jotta voidaan arvioida ja ilmiantaa ja todentaa näitä petoksia. Tällä tavalla myös paikallisviranomaiset ja muut eh, tuensaajat voivat tehokkaasti torjua petoksia. Me tulemme kannustamaan myös jäsenvaltioita siihen, että he katsovat omia toimintatapojaan koska aina kun näemme ähm, lukuja näistä hankinnoista, niin julkiset hankinnat on iso asia äh, ja varmasti siihen voitaisiin panostaa vielä enemmän. Äh, olemme tyytyväisiä siihen, että tässä mainitaan äh, väliraportoinnista 2018. Se varmasti mahdollistaa sen, että voimme uudelleen tarkistaa tilanteen petosten suhteen kohesiopolitiikassa. Se on hyvä ajankohta tehdä tällainen väliarviointi, koska sen jälkeen uudet ohjelmat, joita nyt laaditaan, ovat asettuneet paikoilleen, ryhtyneet mm, toimimaan ja näemme, missä esimerkiksi yksinkertaistamistoimenpiteet toteutuvat tai eivät, koska uskomme, että prosessin yksinkertaistaminen jäsenvaltioille ja alueille ja tuensaajille ähm, johtaa mm, virhemarginaalin pienemiseen ja ehkä sitten voimme myös näitä petoksia todeta. Eli väliaikaraportti, äh, väliaikaarviointi on tervetullut tässä äh, aluekehitysvaliokunnan pääkommentit. Äänestämme lausunnosta torstai-aamuna. Ehkä teksti voi muuttua vielä vähän, mutta toivottavasti ei paljon, koska toivon, että meillä tai meillä on ollut eri ryhmien välillä aika laaja yhteisymmärrys regivaliokunnassa siitä, mitä lausunnossa pitäisi olla. Kiitän. Vielen Dank. Nächste auf der Rednerliste ist die Frau. Kiitoksia seuraavaksi Pitera. Dziękuję pani przewodnicząca i dziękuję za, panu Jaworowi za przygotowanie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös edustaja Jaavorille tämän mietinnön esittelystä. Haluaisin kiinnittää huomionne kahteen kysymykseen, jotka tarvitsevat vielä lisää selitystä. Ensinnäkin kohta 18. Taloudellinen tuki rajat ylittävälle tutkivalle journalismille. Tässä meillä on ongelma. En ymmärrä, miten julkisen instituution tulisi tukea riippumattomien medioiden toimintaa, jotka taas sitten kuvailisivat tällaisten instituutioiden tekemää työtä. Ymmärrän toki, että voimme luoda olosuhteet sananvapaudelle ja, äh, ja journalistiselle työlle. Tämän voin ymmärtää. Loisimme kehykset, mahdollisuudet sille, että journalistit voivat työtänsä tehdä vapaasti, mutta taloudellinen tuki on tässä kuitenkin mainittu. Sitten kohta 24 ja siinä viimeisin lause. Siinä muistutellaan mieliin äh, tarikkoasia tuomioistuimessa ja se, että ALV on perinteinen oma varaa tässä olen hieman yllättynyt. Kesäkuulta 2007 oleva direktiivi, joka liittyy omiin varoihin, toteaa, että meillä on kolmenlaisia omia varoja. Ensinnäkin perinteiset omat varat, omat varat äh, sokerimaksuista, sokeritulleista ja tullimaksuista. Sitten meillä on ALV-varat ja myös BKT-maksut, BKT-perusteiset maksut. Kun nyt katsomme syyskuun 2015 tilannetta, niin en oikeastaan näe, miten tätä kysymystä on perusteluissa tulkittu. Meidän ei tulisi käyttää tätä tuomioistuimen lausetta kohdassa 24. Sitä ei oikeastaan voida perustella sillä, että sitä tässä nyt sitten siteraamme. Tämä on kuitenkin tärkeä seikka, koska argumenttihan on ei tosi. Kollegi Pirinski pitää. Sitten Pirinski, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää, herra Javoria, laatimastaan mietinnöstä. Mielestäni tämä on hyvä pohja keskustella tästä tärkeästä asiasta ja saada aikaan hyödyllinen lopputeksti. Ja olen kiitollinen myös mahdollisuudesta keskustella esittelijän kanssa. Kiitän siitä, että hän on ottanut huomioon ehdotuksia, joita tässä keskustelussa kävimme läpi. Sanon tämän sen vuoksi, että uskon, että tässä mietinnössä kuvaillaan hyvin tervetullutta mm, kehitystä ja äh, tässä otetaan esille esimerkiksi jäsenvaltioiden epäyhtenäinen raportointi ja mm, sääntöjen vastaisuuksien tunnistaminen ja mm, ja tätä asiaa voitaisiin kehitellä vielä mietinnössä. Sehän on haaste, joka pitää pitää mielessä, kun tulevaisuudessa pyrimme paremmin mittaamaan petoksia ja sääntöjen vastaisuuksia. Sitten uskon myös, että kannattaa huomioida se tosiseikka, joka on läsnä myös tänä vuonna, että sääntöjen vastaisuuksien määrä ja summat, eh, ne, eh, suurin osa niistä ei ole petoksia. Ja mietinnössä oikein huomautetaan se, että tarvitaan hallinnollisia seuraamuksia, jotta voidaan aktiivisesti eh, käydä käsiksi ei-petokseen pohjautuviin sääntöjen vastaisuuksiin jäsenvaltioissa ja myös komission valvontatoiminnassa – sitten tässä on myös tietyt jäsenvaltiot. En vastusta sitä, että nimetään tällä tavalla, mutta meidän pitää olla varovaisia sen suhteen, että tässä lähestymistavassa on aina se riski, että voi olla tahatonta tai tahallista puolueellisuutta. Jos tällaista ilmenee, niin tällainen syyttely tai jäsenvaltioiden nimeäminen ähm, kyseenalaistaa koko sen äh, arvioinnin. Kuten sanottua, erityisesti kappaleessa 19 olen sitä mieltä, että tässä on tärkeä asia otettu esille se, että kehitetään edelleenkin tätä varhaisen varoitu, ennakkovaroitusjärjestelmää äh, ennen keskeytys- ja lykkäämis politiikkaa maksujen suhteen. Pitäisi olla selkeitä kriteerejä, joita käytetään näiden rajoitustoimenpiteiden suhteen ja ne pitää määritellä kunnolla. Sitten kappaleessa 24 sanotaan, että ei keskitytä pelkästään tupakan salakuljetukseen, vaan myös väärennettyihin tuotteisiin laajemminkin ja että pitäisi myös näiden tällaista toimintaa pitäisi pystyä vähentämään, rajoittamaan. Muutamia kysymyksiä minulla olisi esittelijälle liittyen äh, tietoihin. Ensinnäkin puhutaan sääntöjen vastaisuuksista, jotka eivät ole petokseen pohjautuvia, ja sitten verrataan 2013-2014 vuosia. Öm, yhteisöpetossopimusdirektiivi raportissa kasvoa on 5 prosenttia, kun taas mietinnössä mainitaan prosentiksi 48 prosenttia kappaleessa kolme. Eli tämä on kysymys esittelijälle. Sillä on varmasti joku järkiperäinen syy, mutta sitten on myös tiedon ja tietojen tulkinnan kysymys. Nimittäin aiheettomasti maksettujen varojen takaisinperintä. Tämä liittyisi siihen tulopuoleen. Niin liitteessä 9 156 työasiakirjassa äh, sivulla 123, niin mietinnössä mainitaan se, että perintäaste on 24 prosenttia keskimäärin ja että yhdistynyt kuningaskunta ja Bulgaaria, niiltä pitäisi kysyä, miksi perinnät näissä valtioissa on kolme kertaa korkeammalla tasolla. Liitteessä kolme, sanotaan Bulgarian osalta, 96 prosenttia perintää, enkä ole varma, onko tämä saavutus vai mm, ongelma. Samantyyppinen epäselvyys samasta työasiakirjasta ilmenee liitteessä liittyen eh, perintöihin eri tilanteissa eri jäsenvaltioissa eh, yhteisen maatalouspolitiikan alalla. Tietyt jäsenvaltiot nimetään ja toisia ei. Ja yleistetään niiden suoritus eh, yhteisen maatalouspolitiikan suhteen, kun kokonaiskuva on paljon monimutkaisempi ottaen huomioon eri tulotyypit ja eri jäsenvaltioiden tapauskohtaiset tilanteet. Mielestäni tässä tarvitaan hyvin paljon tarkempaa lähestymistapaa. Ja sitten vielä kappale 12, joka liittyy kohesiopolitiikkaan ja kohesiorahoihin. Kollega Vorm äh, omassa puheenvuorossaan tämän ottikin jo esille. Tässä uskon, että kyseessä on jonkinlainen sekannus niiden tieteen välillä, jotka liittyvät kohesiorahastoon ja toisaalta niihin tiettyihin, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan sellaisenaan, sillä tämä 660 prosenttia jyrkkä nousu liittyy kohesiorahastoon, kun taas kokonaiskasvu eri tapauksissa sääntöjen vastauksissa, äh, vastaisuuksissa on 76 prosenttia. 76 prosenttia on aivan eri asia kuin 660 prosenttia, joka antaa aika erilaisen vaikutelman tilanteesta. Nämä ovat sellaisia asioita, joita mielestäni pitäisi vielä vähän punnita. Mutta yleisesti ottaen mielestäni meillä on mietintö, joka on askel eteenpäin ja uskon, että sitä voidaan vielä työstää, kehittää eteenpäin. Kiitän. Ali bitte. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Явор, а, на първо място искам да... Kiitoksia, puheenjohtaja. Eli heti aluksi haluaisin toivottaa tai kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Meidän täytyy suojella EUn taloudellisia etuja ja meillä pitää olla uusi näkymä, uudenlainen strategia kaikelle sille, mitä on jo tapahtunut EU:ssa. Meillä on uusia aloitteita, uusia strategioita. Ja kun puhutaan petoksista, niin meidän täytyy pitää mielessä, että kaikki katseet ovat kääntyneet meihin. Kaikki veronmaksajat katsovat meihin ja me alamme pikkuhiljaa menettää uskottavuutta. Siksi meidän täytyy paremmin hoitaa varainhoito ja meidän täytyy ryhtyä kaikkiin toimiin, jotta EUn taloudellisten etujen suojaaminen toteutuu. Ja tässä mielessä komission kertomus taloudellisista eduista on hyvin keskeinen. Se heijastelee millaisia korjaavia mekanismeja meillä on käytössämme. Meidän täytyy nyt myöskin katsoa, minkä tyyppisiin toimiin on ryhdytty komissiossa, jotta voidaan periä takaisin väärin perusteen myönnettyjä varoja. Mielestäni mietintö on hyvä ja tasapainoinen, mutta siellä on kuitenkin pari asiaa, joihin haluaisin keskittyä. Ensinnäkin eli tämä tulospohjainen lähestymistapa. No, tulokset ovat tietenkin tärkeitä, kun ajatellaan verotusta ja valvontaa, Meidän täytyy havaita ja oikaista virheitä. Se on ihan selvää. Ja myöskin tärkeää, että valvontastrategiat ottavat huomioon riskialueet. Ne alueet on havaittava ja valvonnan on tuotettava lisäarvoa. No miksi sanon näin? Siksi, että tarkastukset ovat taakka edunsaajille. Ja tämä saattaa vaarantaa nämä hankkeet. Näitä resursseja voitaisiin käyttää muihin tarkoituksiin, mutta vuosikertomuksesta ei käy ilmi, ovatko vuoden 2014 menot hoidettu paremmin kuin aikaisempina vuosina. Se ei nyt minulle tule selväksi. Ja sitten on toisiakin esimerkkejä liittyen petoksen torjuntaan. Herkules ja Perikles ohjelmat. No me ymmärrämme kyllä nämä budjetit, mutta näiden hankkeiden tulokset, no niistä en oikein saanut selvyyttä. Eli miten nämä eurot on käytetty näissä hankkeissa, se ei tullut selväksi. Ja komission kertomuksessa todetaan, että säännönvastaisuuksien määrä on noussut. No miksi on käynyt näin? Liittyykö tämä siihen, että valvonta on parempaa vai onko näitä epäsään, tai säännönvastaisuuksia yksinkertaisesti enemmän. Piirinski totesi, että meillä on valikoiva lähestymistapa siinä mielessä, että jotkut jäsenvaltiot mainitaan ja toisia ei. Miksi on toimittu näin? Ja sitten myöskin näitä hankkeita pitää optimoida. Hankkeiden määrää ei saa kasvattaa, mutta mutta meillä pitää olla tasapainoa, kun ajatellaan valvontaa ja sitten budjetointia. Me haluamme tulospohjaisen budjetin, mutta se merkitsee sitä, että meillä pitää olla vahvempaa politiikkaa ja kunnollisia menoja, joita valvotaan, mutta samanaikaisesti meidän täytyy ottaa huomioon toimielinten uskottavuus ja sitä tulee vahvistaa. Kiitos. Kiitoksia. Viime vuosina komissio on koittanut kovasti parantaa tätä ilmoitusjärjestelmää. Eli tämä liittyy varmaan tähän parempaan ilmoitusjärjestelmään. Ja sitten seuraavaksi Vakov. Thank you, Chair. First of all, like to... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää edustaja Javoria hänen tekemästään työstä. Mietintö on varsin tasapainoinen, vaikkakin niin kuin kollegat jo mainitsivat, niin on aina harmi, kun eri jäsenvaltioita mainitaan tiettyjen lukujen yhteydessä, toisia taas ei. kun näitä noin 150 miljardia Euroopan unionin budjetissa käytämme, niin talousarvion valvontavaliokunta on ihmisen paras ystävä. Mehän haluamme sitä, että on nähtävissä tase, jonka mukaan budjettia on käytetty ja haluamme myös selkeitä konkreettisia tuloksia, mitä on saatu aikaiseksi ihmisten varoilla eurooppalaisen veronmaksajan rahoilla. Totta kai puhumme aina tulosbudjetoinnista. Juuri sen takia, että on tärkeää nähdä konkreettisesti se, mistä juuri puhuin. Haluamme nähdä, kuinka paljon hankkeita on budjetista rahoitettu. Ja tähän oikeastaan liittyy koko kohesiopolitiikan äh, filosofia, ajattelutapa pyritään rahoittamaan todellisia tarpeita. Pidän edustaja Javorin äh, päätelmistä suurinta osaa tervetulleena, mutta katson kuitenkin, että tulosbudjetoinnin rinnalle meidän on saatava entistä enemmän riskiarvion pohjautuvaa valvontaa jäsenvaltioiden kanssa. Varmaankin itsekin voitte pohtia sitä, miten säännönvastaisuusten määrä kasvaa silloin, kun valvontatoimia lisätään. Tämän me ymmärrämme. Jos jäsenvaltioilla on enemmän mahdollisuuksia tehdä virheitä, niin tällä tavalla totta kai niitä sitten myös löytyy enemmän. Kaikki säännönvastaisuudet eivät välttämättä ole petoksia, aivan niin kuin esittelijä totesi. Tämä suuntaus on hyvä, koska luottamus EU-hun ja EUn toimielimiin on palautettava. Jos nyt täytyisi tehdä johtopäätös tästä, niin enemmänkin huomiota tarvittaisiin näille aiheita. Oli harmi, että investointipankista ei ollut ketään Pirinskin mietintöä käsittelemässä ja tälläkin mietinnöllä tulisi olla enemmän vaikutuksia. Olisi hyvä, että voisimme vielä jättää tarkistuksia ja saada selkeämpää käsitystä siitä, minkälaiset vaikutukset näillä mietinnöillä on. Kiitos. Letzter auf der Rednerliste ist der Kollege Valli, bitte. Ja lopuksi vielä Valli. Grazie ancora, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Olen samaa mieltä asioista, jotka hän otti esille. Ja erityisesti olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy ehdottomasti torjua petoksia tällä hetkellä. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja liittyen esimerkiksi verokysymyksiin. Jos me emme tee yhteistyötä, emmekä luo yhtenäistä eurooppalaista rekisteriä näistä tiedoista, niin silloin on mahdotonta välttää, että on ALV-petoksia ja että maksetaan sitten yritys, lakkuja yrityksistä, joita ei välttämättä ole olemassa. Tai vielä pahempaa, yritykset ovat järjestäytyneen rikollisuuden hallussa. Eli jäsenvaltioiden täytyy yhdessä käydä taistelua Tämä on hyvin hankalaa taistelua. Ja komission täytyy ottaa huomioon myöskin nämä eri raportit, joita jäsenvaltioista tulee, ja jotka käsittelevät juuri näitä sisäisiä toimia, jotka liittyvät korruption torjuntaan. Ja sitten julkisissa hankinnoissa on nähty, kuinka paljon säännönvastaisuuksia ja petoksia ja vakavia virheitä siellä esiintyy. Eli meillä pitäisi komissiossa olla jonkinlainen tietokanta, jotta voisimme paremmin ymmärtää, miten voidaan päästä eroon tästä syövästä. Meillä on menettelyvirheitä ja sitten muunlaisia virheitä. Ne liittyvät hyvin paljon juuri avoimuuteen ja näiden julkisen hankintojen tietoihin. Eli kansalaiset haluavat tietää, miten toimielimet käyttävät näitä varoja ja nämä virheet osoittavat, että avoimuutta ei ole. Ja sitten meidän pitää parantaa valvontaa suuriin infrastruktuurihankkeisiin, joita on rahoitettu aluekehitysrahastosta, investointipankista. Kun varoja käytetään näihin tarkoituksiin, niin olisi tärkeää, että toimitaan hyvin avoimesti, koska julkisissa hankinnoissa hyvin usein tulee sitten esiin petoksia yritykset voivat toimia järjestäytyneen rikollisuuden parissa ja he voivat hyödyntää sitten julkisia varoja ja sitä kautta sitten harjoittaa rahanpesua. Eli meillä pitää olla kansainvälistä yhteistyötä, jotta pystymme taltuttamaan tätä rikollisuutta. Järjestäytynyt rikollisuushan käsittelee satoja miljardeja vuosittain, eli meidän täytyy nyt yrittää ymmärtää, millä tavalla tätä rahanpesua hoidetaan myöskin eu rahoituksen kautta. Ja meidän täytyy myöskin suojella näitä väärinkäytösten paljastajia. Jos haluamme torjua petoksia ja korruptiota toimielimissämme, niin meidän täytyy ehdottomasti muistaa tämä asia. Ja koko parlamentin täytyy puhua yhdellä äänellä ja sitä, että me haluamme tukea näitä henkilöitä – joita on puolustettava eikä syytettävä, koska muuten riskinä on se, ettemme valvo kunnolla EUn taloudellisia etuja, koska nämä henkilöt usein voivat paljastaa hyvin vakavia rikkeitä toimielimissä. Ja sitten tullimaksuista. Niihin pitää komissiossa keskittyä, koska meidän pitää arvioida valvonnan laatua Pohjois-Euroopan satamissa – kaikki tavarat, jotka saapuvat Pohjois-Euroopan satamiin, ne ovat valtavia määriä ja niitä on tarkistaa yksityiskohtaisesti. Ja tiedämme, että ongelmia liittyy myöskin nopeuteen, jolla nämä tavarat liikkuvat. Eli kun ne saapuvat johonkin terminaaliin, niin ne pitää välittömästi toimita eteenpäin ilman valvontaa. Eli riskinä on silloin, että ettei kerätä näitä omia varoja tullimaksujen kautta. Ja tällä tavalla vaarannetaan myöskin tämä made in käytäntö monissa maissa ja kaikki, joka liittyy siihen. Eli tällä tavalla vahingoitetaan eurooppalaisten maiden taloutta. Ja lopuksi täytyy muistaa myöskin tämä tulosperuste. Jos haluamme, että Euroopan hankkeista on tuloksia, mitä tulee maahanmuuttoon, sosiaalisiin kysymyksiin, niin meidän täytyy tarkkaan arvioida näitä tuloksia varojen käytöstä, koska ehkä meidän pitäisi lopettaa rahoitustieteiden hankkeiden osalta, jotka eivät luo työpaikkoja, jotka eivät auta maahanmuuttajia kotoutumaan, eivätkä ehkä auta myöskään maita lähentymään Euroopan sisämarkkinamallia. Eli me emme saa haaskata nyt näitä resursseja ja meidän täytyy antaa selkeitä merkkejä siitä, että järjestelmää täytyy parantaa. Ja, vielen Dank. Jetzt bekommt Frau Kiitoksia. Ja sitten Hoffman Olafista. Te voitte vastata näihin kysymyksiin ja vetää yhteenvedon. Ja tämä vuosikertomus ja työasiakirja komissiosta ovat olleet erinomaisia pohjia työllemme. Eli kun nämä käy läpi, niin tietää aika hyvä, hyvin, missä ovat vahvuudet ja heikkoudet hallinnossa ja jäsenvaltioissa EU:ssa. Eli Hoffman, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende, und ganz besonderes Dankeschön auch äh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä huomioista tästä vuosikertomuksesta. Eli tosiaankin on niin, että joka vuosi tehdään hyvin paljon työtä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja haluaisin nyt kiittää erityisesti kollegoitani Olafissani. He ovat tehneet tämän yhdessä komission muiden yksiköiden kanssa. Eli kiitoksia näistä ylistyssanoista. English. Um, ähm, voisin käyttää tässä englantia ja voin olla samaa mieltä esittelijän kanssa. Ja kollegoiden kommenteista olemme sitä mieltä, että mietintöluonnos on tasapainoinen esitys ja se sisältää mielenkiintoisia ajatuksia ja monista politiikan aloista mielenkiintoisia mm, kannanottoja. Ja komission osaltaan vastuussa ei pelkästään Peto, Olaf Mainitsitte myös julkiset hankinnat petosten lisäksi ja myös äh, voi todeta, että yhteisön taloudellisten etujen turvaaminen on horisontaalinen asia. Kaikki äh, päätöslauselmaesityksessä esitetyt ähm, suositukset otetaan huomioon, jos teksti hyväksytään parlamentissa. Haluaisin keskittyä muutamiin asioihin, en voi ottaa kaikkea ähm, esille mitä tässä mietintöluonnoksessa on ja keskustelussa käytiin läpi. Mutta ensinnäkin esittelijä teidän kommenttinne sääntöjen vastaisuuksien määrässä raportointiin. Tässä mietinnössä tosiaan esitetään huoli asiasta ja sitten kommentteja tuli myös herra Pirinskiltä liittyen siihen, ovatko sääntöjen vastaisuuksia koskevat tiedot täysin tarkkoja. Me voimme pyytää tämän asian tarkistamista niin, että saatte täydelliset oikeat tiedot mietintöön ja olen valmis näin tekemään, jos meitä, äh, meiltä sitä pyydätte. Äh, ymmärrämme huolenaiheenne siinä asiayhteydessä, että on useita aloitteita, joita komissio on aloittanut ja Olaf sitten äh, jatkaa niitä torjuakseen petoksia. Edelleen nämä mainitaan äh, sektorikohtaiset petoksen torjuntastrategiat komissiossa ja näissä erillisvirastoissa, toimenpanevissa virastoissa ja jäsenvaltioissa sitten olemme todella vahvistaneet tietoisuuden lisäämistämme erityisesti siihen, että kannustamme jäsenvaltioiden viranomaisia ottamaan käyttöön kansallisia petosten torjuntastrategioita. Olemme lisänneet myös koulutusta, myös IMS, joka on ähm, komission sääntöjen vastaisuuksia käsittelevä järjestelmä ja ähm, sivumennen sananen meillä on uusi ähm, versio järjestelmästä, viisi, äh, versio 5 mm, nyt tulossa – ja tämä on lisännyt myös hallinnollisten toimielinten ja hallinnollisten elinten mahdollisuutta todeta sääntöjen vastaisuuksia ja lisätä yhteistyötä myöskin lain täytäntöönpanoviranomaisten kanssa. Ja se on lisännyt myös jäsenvaltioiden välistä työ, yhteistyötä. Näin ollen johtopäätöksenä jäsenvaltiot meidän näkemyksemme mukaan ovat vahvistaneet heidän sääntöjen vastaisuuden mahdollisuuksien tunnistamiskapasiteettia. He pärjäävät siis mielestämme paremmin kuin aikaisemmin. Ja niin ollen sääntöjen vastaisuuksien lisääntynyt määrä, eli tämä raportoitujen sääntöjen vastaisuuksien lisääntynyt määrä on itse, itse asiassa myönteinen elementti, eikä se välttämättä tarkoita sitä, että petoksia olisi enemmän, vaan se on enemmän myönteistä, että jäsenvaltiot todella pyrkivät tunnistamaan yhä enemmän näitä sääntöjen vastaisuuksia ja raportoivat niistä paremmin kuin aikaisemmin, olivat ne sitten petoksia tai ei. Ja tässä yhteydessä mainitsisin myös lyhyesti niin kuin teki mietinnössänne Herkulesohjelman, joka on petosten torjuntaohjelma jäsenvaltioille. Se oli hyvin menestyksekäs 2014. Mainitsitte sen tässä ja meillä budjettihan on tietenkin rajallinen rahoituskehyksessä, mutta jäsenvaltioilta on tullut enemmän pyyntöjä. Se on hyvä merkki, se on hyvä merkki, koska se tarkoittaa myös sitä, että yhteisrahoitus aste on korkeampi myös teknisen avun suhteen ja myös liittyen tulopuoleen parempia ja enemmän tullioperaatioita. Tämä osoittaa vahvistettua yhteistyötä hyvin käytännönläheisissä asioissa jäsenvaltioiden välillä. Ja vielä mainitsisin sitten lainsäädäntöaloitteet, jotka ovat nyt käsittelyssä, jotta vahvistetaan petosten torjuntaa Euroopan tasolla. Mainitsitte niin kutsutun yhteisöpetossopimusdirektiivin, PIF-direktiivin. Olemme samaa mieltä esittelijä teidän kanssa, että arvonlisävero pitää ottaa myös PIF-direktiiviin, sen soveltamisalaan ja myös pitää saada päätökseen hyvin nämä neuvottelut lakia säätävien elinten välillä. Ja tietysti olemme myös konsultoineet oikeusyksikköämme tarikkotapauksen mm, tai asian päätös on aika selkeä ja se avustaa tässä asiassa ymmärrystä, koska arvonlisävero on osa EUn taloudellisia etuja, siksi sen pitää olla osa yhteisöpetossopimusdirektiiviä, muuten se olisi askel taaksepäin. Ja myös EPPO, joka mainittiin, yhteinen syyttäjävirasto, sen perustamisasetus, kompromissi täytyy saada aikaan, aivan kuten sanotte mietinnössänne. Ja vielä tärkeämpää meille mielestämme on se, että kompromississa on todellista lisäarvoa EUn taloudellisten etujen suojaamiseksi, ja tämä voidaan taata vain, jos syyttäjänvirasto on todellisesti eurooppalainen, se on täysin riippumaton ja voi toimia tehokkaasti. Me luotamme tässä nyt vahvasti Euroopan parlamentin tukeen ja todellakin olemme kiitollisia siitä, että teidän valiokuntanne on tätä tukenut. Ei pelkästään LIBE-valiokunta, että kyseessä on taloudellisten etujen suojaaminen. Eli tältä valiokunnalta tuesta olemme kiitollisia. Kun katsomme tämänhetkistä tilannetta neuvotteluissa neuvoston tasolla, minulla on pieniä epäilyjä, että me ehkä pääse maaliin Asia on hyvin vaikea ja meidän on olla, oltava hyvin tarkkaavaisia sen suhteen. Ehkä vielä kaksi kommenttia. Nämä tulivat esille keskustelussa. Mainittiin petosten torjuntaraportti, ja sehän on sisäasioiden mm, pääosaston toimivaltaa kertomus pitäisi olla saatavilla 2016, ei varmaankaan alkuvuodesta, mutta on päätetty, että tämä tehdään joka toinen vuosi, kahden vuoden välein siis, ja komissiollakin on vähän niukat voimavarat tämän toteuttamiseen. Ja toiseksi haluaisin vielä mainita sellaisen asian, nimittäin julkiset hankinnat mainittiin ja virheet sillä saralla. Se on hyvin tärkeä alue komissio on tarkkaavainen sen suhteen ja on mielenkiintoinen ehdotus tietokannasta, joka liittyisi nimenomaan julkisten hankintojen alan virheisiin. Tätä katsotaan hyvin myönteisellä silmällä ja sitä voitaisiin vahvistaa vielä. Ja IMS voisi, tämä voitaisiin ottaa mukaan IMS, koska muuten meillä on liikaa päällekkäisiä tietokantoja. Tutkimme asiaa myönteisessä hengessä ja sitten vielä ihan lopuksi, mutta ei vähäpätöisimpänä mainitsisin vielä esittelijä ja puheenjohtaja, koska tässä on myös viimeinen osio liittyen Olafiin. Tiedätte, että Olaf ja valvontakomitea, joka on nyt Georgiavan johdossa, pyrkii ratkomaan avoinna olevat asiat, jotta päästään sopimukseen meidän työn järjestämisestämme vuoden loppuun mennessä. Olemme hyvillä raiteilla ja toivomme parasta. Kiitän. Ja, das tun wir in der Tat. Niin näin teemme. Ja lopuksi vielä esittelijä Javor, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille varjoesittelijöille ja myös Olafille arvokkaasta osallistumisesta mietinnön käsittelyyn. Nyt on sellainen tuntuma, että meillä on yhteinen perusta parantaa mietintöä entisestään lähipäivinä ja viikkoina tätä työtä jatkamme. Sitten vastauksena aivan täsmällisempiin kysymyksiin ja kommentteihin. joita juuri kuulimme. Edustaja Vaughan ei ole enää paikalla, mutta kun ajattelimme aluepolitiikkaa, Kan valiokunta, niin olen samaa mieltä Vuonin kanssa siitä, että kohesiopolitiikka on petoksen vastaisen työn keskiössä. Me mielellämme luemme myös regivaliokunnan lausunnon. Se on äärimmäisen tärkeää kommentoida mahdollisimman täsmällisesti ja tiukasti myös kohesiopolitiikan säännönvastaisuuksia. Sitten edustaja Pitera mainitsi tutkivan journalismin ongelmat. Totta kai olen samaa mieltä siitä, että aihe on varsin arkaluontoinen. Tutkiva journalismi on hyvin tärkeä aihealue. Meillähän on EUn rahoituksen alla ohjelmia, jotka auttavat riippumattomia kansalaisjärjestöjä ja jopa journalisteja saamaan tukea Euroopan unionin ohjelmista. He kuitenkin säilyttävät samalla riippumattomuutensa. Totta kai tämä vaatii aivan erityisen täsmällisen rakenteensa, jolla pystytään varmistamaan journalistien riippumattomuus. Olemme esimerkiksi LuxLeaks-tapauksen yhteydessä havainneet, että on äärimmäisen tärkeää, luottaa myös tutkivaan journalismiin silloin, kun pyrimme taistelemaan korruptiota ja petoksia vastaan. Ja vielä Piteran kommentista tähän tarikkotapaukseen. Totta kai tarikkotapaus ei ole suoraan sidoksessa tähän yhteisöpetossoimusdirektiiviin, mutta niin kuin Hoffman mainitsi, tarikkotapauksessa tuomioistuin selkeästi toteaa, että ALV on osa EUn omia varoja. Ja näin ollen on tärkeää viitata tarikkotapaukseen ja siihen, että tämä on se pohja, jonka perusteella komission tulisi keskittyä ALV-kysymyksiin enemmän. Tarikkotapaus tukee sitä ajatusta, että ALV todella on osa perinteisiä omia varoja. Ja meidän on näin ollen keskityttävä ALV-vajeeseen ja petoksiin sillä alalla. Sitten edustaja Pirinski kommentti. Mehän kävimme keskusteluja jo alustavasti. Tiedän ja olen samaa mieltä siitä, että säännönvastaisuudet joskus ovat petollisia, petoksiin viittaavia, joskus taas eivät. Eli toki tässä on eroja näiden tyyppien välillä silloin, kun kyse on säännönvastaisuuksista, jotka eivät ole petoksia, niin joskus kyseessä on ongelmat, jotka liittyvät byrokratiaan. Byrokraattinen rakenne voi aiheuttaa esimerkiksi kohesiopolitiikan alalla kitkaa. Tähän liittyy toinenkin ongelma, nimittäin se, että kansalliset rakenteet ja kansalliset instituutiot, jotka hallinnoivat eurooppalaisia rahastoja, toimivat niin, että joskus käy niin, että säännön vastaisuudet, vaikkakaan eivät ole suoraan petoksia, nostavat esille ähm, rakenteellisia ongelmia silloin, kun kyse on EUn varojen käytöstä. Vaikka kyse ei ole suorastaan petoksesta, niin nämäkin säännönvastaisuudet nostavat esille systemaattisempiakin ongelmia, systeemisiä ongelmia rakenteissa. Mainitsitte kohdassa 12 sen, että kohesiorahaston ja kohesiopolitiikan välillä tulee säilyttää ero. Olette aivan oikeassa. Yritän tämän todeta mahdollisimman selkeästi. Totta kai voimme vielä olla tässä täsmällisempiä sanamuodon valinnassa. 660 prosenttia aivan selkeästi viittaa kohesiorahastokysymyksiin. Tämähän on vain osa kohesiopoliittisia kysymyksiä, mutta varmasti löydämme oikeanlaisen sanamuodon ja ilmauksen niin, että tämäkin ajatus tulee mahdollisimman selkeäksi. Sitten vielä edustaja Pirinskille ja muillekin puhujille, muun muassa Alille ja muille, jotka nostivat esille ongelmat siinä, kun joskus nimetään jäsenvaltioita ja tiettyjä tietoja, eikä taas sitten mainita muita jäsenvaltioita samantyyppisissä tapauksissa. Niin kuin tiedätte, eihän tämä mikään helppo tehtävä ole. Joskus on käytettävä aivan konkreettisia tapausesimerkkejä, on nostettava esille konkreettisia tapauksia. Totta kai olen samaa mieltä, että on toimittava mahdollisimman oikeudenmukaisesti, reilusti, niin että ei keskitytä vain joihinkin jäsenvaltioihin. Jatkoneuvotteluissa varmasti löydämme oikeanlaisen tasapainon sen suhteen, että mainitaanko konkreettisia tapauksia, eikä kuitenkaan syyllistytä siihen, että joitakin jäsenvaltioita käytetään tällaisina mustina lampaina. Olen täysin samaa mieltä edustajan kanssa tässä. Mitäpä vielä? Rova Hoffman mainitsi, että kasvava sanavastaisuuksien määrä voi olla tulosta paremmasta valvontamekanismista. Tämä on toki mahdollista ja toivotaan, että näin todella on mutta on sekin mahdollisuus, että kasvava säännönvastaisuuksien määrä eh, kerta kaikkiaan vain heijastelee tätä määrän kasvua. Jäsen, tietysti jäsenvaltioissa on tämän tyyppisiä kokemuksia, mutta kenties tilanne ei ole samanlainen jokaisessa jäsenvaltiossa. Ainakin joissakin jäsenvaltioissa kasvava säännönvastaisuuksien määrä on tosiasia, eikä vain tilastollinen ilmiö, vaan tämä on aivan faktaa. Tämäkin on pidettävä mielessä. Varmasti voimme koota yhteen kaikki mainitsemanne seikat ja vielä tarkistuksianne jäämme odottamaan. Toivon, että saamme hyvän tasapainoisen ratkaisun kaikkiin mainitseminne ongelmiin. Periaatteessa me kyllä toimimme samalta pohjalta ja löydämme ratkaisut ja saamme mietinnön, joka on kaikille poliittisille ryhmille hyväksyttävissä. Kiitos puheenjohtaja. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich aber doch, ähm... Kiitoksia. Nyt minä kyllä alkaa hiukan pelottaa, että me yritämme nyt lakaista näitä ongelmia maton alle. Ei siksi, että olisi kiva, vaan siksi, että me odotamme aina, että tilanne muuttuisi. Ja mehän tiedämme näistä tilintarkastustuomioistuminen vuosikertomuksista ja myöskin komission tiedoista, että toisissa jäsenvaltioissa on enemmän ongelmia kuin toisissa. Maatalouskysymyksissä tämä näkyy kohesioalalla myöskin, eli kun kyse on säännönvastaisuuksista, niin kyse on osittain virheistä. Ja sitten tämä laskenut virhekiintiö jäsenvaltioissa. Eli me käsitelemme nyt kaikkia yhtäläisesti ja ketään ei enää mainita. Koska monethan syyttävät EUta näistä ongelmista, mutta ei tässä syypään ole EU, koska EUhan koostuu jäsenvaltioista. Eli ongelmia on jäsenvaltioissa, ja siksi tässä on tätä eroosiota, jota ei nyt tarvittaisi, koska EUta syytetään aina, mutta ei sitä kautta näitä ongelmia ratkeista. Eli meillä pitää olla kohdennetumpi lähestymistapa. Ja meidän ei pidä häväistä tiettyjä jäsenvaltioita, mutta olen kiitollinen italialaiselle kollegalle siitä, että hän myönsi, että siellä nyt on suurempia ongelmia kuin monissa muissa maissa. Mutta varoittaisin nyt siitä, että näitä erilaisia ongelmatilanteita jäsenvaltioissa halutaan vähätellä. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta nämä ongelmat tulevat esille. Ja osa tätä ongelmanratkaisustrategiaa komissiossa Euroopassa on ollut se, että me todellakin annamme paremmat välineet niille jäsenvaltioille, joissa on enemmän ongelmia, jotta ne pystyvät noudattamaan EUn sääntöjä. Eli periaatteessa lähestymistapa on oikea. Tämä noudattaa sitä linjaa, joka meillä on ollut jo vuosikausia parlamentissa – Tietysti kaikki eivät tästä linjasta pidä, mutta täytyy varoittaa siitä, että kaikkia käsitellään nyt samalla tavalla. Se ei tule toimimaan, koska meillä on erilaisia ongelmia eri maissa. No niin, nyt sitten jatkamme esityslistalla. Ei kun, anteeksi. Niin, tarkistusten jättämisen määräaika on 30. marraskuuta ja nyt se on ihan oikeasti 30. marraskuuta. Sitten kalastuskumppanuussopimukset esittelijän on Tsele ja tilintarkastustuomioistuimen jäsen on Kinst. Ja Kinst saa nyt esitellä tämän kertomuksen. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chair and Honorable Members. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Haluan kiittää mahdollisuudesta esitellä erityiskertomus. Alkuun haluan onnitella edustajat Selleriä kattavasta ja tasapainoisesta työasiakirjasta. Jos toimimme tehokkaasti tavoitteiden mukaisesti, kalastuskumppanuussopimukset voivat edistää kestävää kalastuspolitiikkaa ja tuoda etuja EUn laivastolle ja myös kumppanimaille. Sopimusten tarkoituksena on kalastaa vain sitä kantaa, josta on liiallista tuotantoa on kalastettavaa. Tarkoitus on toimia vakassa oikeudellisessa puitteistossa ja tukea myös toimintaa kumppanimaissa. Kun muistamme tämän, niin olemme tutkineet sitä, olivatko kalastuskumppanuussopimukset hyvin hallinnoitia komissiossa. Lisäksi arvioimme kalastusmahdollisuuksista neuvottelua, saalisten arviointia ja toimintojen valvontaa kalastusalalla. Tilintarkastus totesi, että kumppanuussopimukset olivat yleisesti hyvin hallinnoituja komissiossa, mutta että oli useita parantamisalueita, jos haluamme hyödyntää kaiken potentiaalin. Pääaspektit, joita on parannettava, ovat mielestämme seuraavat. Ensinnäkin kalastusmahdollisuudet, viitetonni määrät, jotka ovat mukana pöytäkirjoissa ovat korkeampia kuin aiempien kausien saaliit, koska EUn rahoitusosuus maksetaan täysin. Käytetäänkö sitten näitä kalastusmahdollisuuksia vai ei, niin yksikkökustannus per tonni oli suurempi kuin se, mitä EU oli valmis maksamaan neuvotteluvaiheessa. Toiseksi Asetus määrittää, että EUn alusten tulisi kalastaa vain ylimääräisiä resursseja kumppanimaissa. Me kuitenkin epäilemme, voidaanko tätä yli, ylimääräistä varaa laskea näillä perusteilla, kun otamme huomioon kansallisen kalastuslaivaston saaliit ja muiden ulkomaisten toimijoiden saaliit, joilla on myös pääsy kumppanimaiden vesille. Kolmanneksi tietojen täsmällisyys varsinaisista saaliista on hyvin tärkeää, jotta voimme täytäntöönpano ongelmia tunnistaa, tehdä päätöksiä silloin, kun neuvottelemme pöytäkirjojen uusimisesta ja varmistamme, miten maksut määritellään silloin, kun saalis ylittää määritellyn tavoitteen meillä on eri lähteitä, joista saamme tietoja, jäsenvaltiot, komissio ja pöytäkirjoihin perustuvat arviot. Tiedot varsinaisista saaliista olivat riittämättömästi luotettavia. Komissiolla ei ole kumppani maissa välttämättä pääsyä sektorikohtaisiin rahastotietoihin. Jossakin tapauksissa tilanne oli erilainen kuin mitä se oli silloin, kun pöytäkirjasta ryhdyttiin neuvottelemaan. Tämä vaikuttaa aluetuen näkymiin erityisesti silloin, kun kyse on muista toimista kuin EU-prioriteettitoimista kalastusalalla. Nämä heikkoudet on otettava käsittelyyn, ne on korjattava, jos halutaan, että kalastuskumppanuussopimukset voivat johtaa kestävän kalastuksen kumppanimaissa ja samanaikaisesti varmistaa, oman laivastomme toimintakyvyn. Meillä on kolmenlaisia suosituksia, jotta voitaisiin parantaa sopimusneuvotteluja, kalastustoimen hallinnointia ja myös sektorikohtaisia tukitoimia. Kiitos. Dank. Kiitoksia sitten esittelijät Selä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen tilintarkastustuomioistuimelle siitä, että se on tarttunut tähän asiaan – Eli nämä kalastuskumppanuussopimukset. Vuodesta 80 meillä on tämä kansainvälinen merioikeussopimus. Tämä koskee rannikkovaltioita ja niillä on 200 mailin vyöhyke rannikolta, joilla ne voivat harjoittaa oikeuksiaan. Ja jos nyt sitten näitä kalastusaluksia tulee näille vesille muista maista, niin silloin niiden on saatava siihen lupa ja anottava näitä oikeuksia. Tämä on osa yhteistä kalastuspolitiikkaa, jota komissio vetää. Monet näistä sopimuksista on jo solmittu ja parista muusta neuvotellaan. Ja Esimerkiksi Mauritaanian kanssa neuvotellaan ja siellä on kyse myöskin 70 miljoonasta tonnista, eli valtavista 70 miljoonasta, joka pitää maksaa Mauritanialle, jotta voimme kalastaa Mauritanian vesillä. Ja kyse on mistä tahansa kaloista. Kyse on arvokkaista kaloista, jotka myöskin tuovat sitten rahaa erityisesti miekkakala tai tonnikala. Ja sitten vielä nämä tavoitteet. Uuden kalastuspolitiikan mukaisesti. Eli meillä pitää olla kestävää kalastuspolitiikkaa. Kalakannat on pidettävä ennallaan. Mutta tässä kohtaa täytyy kuitenkin sanoa, että kun olen lukenut tämän kertomuksen, niin kun ajatellaan näitä tavoitteita, niin ne pitäisi ajatella konditionaalissa. Eli tavoitteisiin ei ole päästy ollenkaan sillä tavalla kuin oli tarkoitus. Ja kenen hyväksi tässä nyt toimitaan? EUn avomeri aluksilla niitä on 303, ja siellä on näitä kalastusaluksia ilmoitettu alle 1 prosenttia kaikista kalastusaluksista. Eli ne, vain tämä määrä kuuluu tähän avomerilaivaston. Mutta 18 prosenttia kuuluu tähän kalastuskapasiteettiin, ja sieltä saadaan noin 15 prosenttia kaikista saaliista ja työllisyystaso on 4 prosenttia. Eli tämä on hyvin tehokas ala, joka liittyy tähän toimintaan. Kyse ei ole mistään pienistä rannikkokalastusaluksista, jotka hyötyisivät tästä. Ja sitten nämä alkuperämaat ja niiden lukumäärä Eli joissa nämä alukset ovat rekisteröityneitä, niitä on vain muutama. No, nyt jo tuli selväksi, että on vaikea nähdä, miten näihin tavoitteisiin on päästy. Ja sitten nämä ylikalastus ja kalastuskapasiteetti Näitä asioita ei kaikissa valtioissa valvota kovin hyvin, ja koska tässä on näitä könttäsummia, niin usein maksetaan enemmän kuin mitä saaliit edellyttäisivät. Ja osa näistä maksetuista varoista menee suoraan valtion budjettiin. Ja sitten pienempi osa näistä varoista tulisi käyttää paikallisen kalastustoiminnan edistämiseen, erityisesti rannikkoalueilla. Tällä tavalla voidaan vaikuttaa näiden maiden taloudelliseen kehitykseen. Ja kuinka pitkälti tämä sitten oikeasti toteutuu? No se nyt on kyseenalaista. Meillä ei ole kunnollisia tietoja näistä asioista. Ja myöskin täytyy muistaa, että monissa valtioissa kyse ei ole valtioista, jotka edustaisivat demokratiaa tai ihmisoikeuksia samoja arvoja kuin me. Eli monissa näistä maista hiljattain tai menneisyydessä kehitysyhteistyövarojen maksua on lykätty, koska oli todettu, että kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteisiin ei päästy. Ja mielestäni tämä nyt on asia, jonka osalta täytyy todeta, että yksittäiset politiikan alat EU:ssa ne pitäisi sovittaa paremmin yhteen. Tämä koskee myöskin kalastuspolitiikkaa ja näitä kalastusoikeusmaksuja. Niihin pitäisi yhdistää sitten kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Ja myöskin täytyy muistaa, että usein on maksettu näitä summia etukäteen, mutta nämä saaliit eivät ollenkaan vastanneet niitä määriä, joista oli maksettu. Eli mielipiteeni on, että me tiedämme, että 85 prosenttia tonni kalanpyydystyksestä tapahtuu japanilaisten, lapanilaisessa aluksessa. Ja välimerellä tapahtuva kalastus ei päädy Euroopan markkinoille, vaan esimerkiksi Tokion suurille kala kauppamarkkinoille. Siellä saadaan korkeammat hinnat kuin Euroopassa ja mielestäni meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy, täytyisi pitää osa näistä kaloista Euroopassa eikä kaikkea viedä Tokion markkinoille – Eli tästä syystä tässä on useita suosituksia tilintarkastustuomioistuimelta ja minä olen toiminut tässä vähän niin kuin juontajana ja olen koittanut löytää tässä kohtuullisen sanamuodon. Eli voimme saada aikaan parannuksia, eli ei enää tällaisia könttämaksuja, vaan maksetaan sen mukaan, kuinka suuret saaliit on saatu. Sitten täytyy vahvistaa valvontaa. Sitähän on jo olemassa. Eli meidän täytyy tietää kokonaiskuva siitä, mikä on kalakantojen tilanne. Mehän tiedämme, että tonnikala on uhattuna monissa osissa maailmaa. Se on uhanalaisten lajien listalla. Ja politiikka näissä tietyissä maissa pitäisi koordinoida paremmin. Niin, no, ehkä päätänkin tähän. Kaiken muun voitte sitten lukea mietinnöstä. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta Johnston, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra kiitos herra esittelijä. Aluksi haluaisin sanoa, että komissio tervehtii tätä kertomusta. Se on hyvin tasapainoinen kertomus, oikeudenmukainen. Erityisesti olemme tyytyväisiä siihen, että eh, on todettu, että näitä eh, sopimuksia on hyvin hallittu, mutta itsetäytyväisyydelle ei kyllä ole sijaa. Näitä pitää parantaa ja tietysti on parannettava eh, kestävää kalastusta koskevia kumppanuussopimuksia. Tämä on ollut prioriteettimme pitkään. Kertomuksessa katsottiin neljää sopimusta, ja nämä kaikki neljä sopimusta sekä assosiaatiosopimukset neuvoteltiin ennen kuin uudistettiin yhteinen kalastuspolitiikka. Lähdimme siis hyvin kattavaan politiikan uudistukseen ja tietysti ulkoinen ulottuvuus on yksi kalastuspolitiikan neljästä pilarista ja se uudistettiin myös. Näistä neljästä sopimuksesta, jotka tehtiin, kaksi niistä olivat vanhan mallin mukaisia ja kaksi niistä Seychelles ja Mauritania koskevat. Niissä ennakoitiin jo uudistuksen tiettyjä osatekijöitä. Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus on ottanut nyt käyttöön sellaisia periaatteita ja käytänteitä, joita suositellaan jo tässä kertomuksessa. Siinä mielessä olemme jo ryhtyneet täytäntöön panemaan sellaisia toimenpiteitä, jotka on esitetty tässä kertomuksessa. Meidän päähuolenaiheemme on se, että kalastuskumppanuussopimukset ovat panoksensa veroisia ja takavat kestävän kalastuksen Haluaisin keskittyä muutamiin pääkohtiin, joita herra Kienst esitteli puheenvuorossaan ja kertoa, miten me näemme asiat. Tilintarkastustuomioistuin oli huolissaan täytäntöönpanosta, sektorikohtaista tuesta sekä tiedonhallinnosta ja saaliiden valvonnasta. Kun tulen, tullaan neuvotteluun, siihen kuuluu kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin äh, tämä äh, ylimääräisten kalakantojen äh, kalastaminen ja sitten se, että saadaan parasta arvoa rahalle. Tietenkin se on taattava, mutta nämä sopimukset ovat neuvoteltuja sopimuksia. Emme ole siinä dynamiikassa, missä yleensä olemme, kun käsittelemme näitä kolmansia maita, että on lahjoittaja, edunsaaja, suhde, vaan tässä on hyvin määritelty YK-sopimus viitekehys, jossa maa antaa pääsyn sen ylimääräisiin kalakantoihin ja vaihtaa sen rahalliseen summaan. Ja tämä yhdistetään sitten sektorikohtaiseen tukeen. Sektorikohtainen tuki on sellaista, joka on suunniteltu niin, että se varmistaa sen, että toiminta, jota paikallinen kalastuslaivasto, muut laivastot ja me harjoitamme kestävää kalastusta näillä vesialueilla. Kuulimme kommentit kalastusmahdollisuuksista, joita on alikäytetty ja meillä on tietty mekanismi, joita me eh, käytämme neuvotteluissamme ja puhumme niin kutsutusta viitetonnistosta. Ja sitä ei tässä eh, kertomuksessa otettu kiintiömuotoisesti mukaan, vaan se on maksimimäärä, joka voidaan kalastaa, mutta se ei tarkoita, että se on määrä, joka täytyy kalastaa. Se on siis eh, määrä, joka lasketaan menneiden pyyntiponnistusten pohjalta. Se myös lasketaan tulevaisuuden arvioiden pohjalta ja kysynnän pohjalta, jota eturyhmät ovat esittäneet, ja parhaan tieteellisen tiedon pohjalta. Ja tältä pohjalta sitten laadimme tämän viitetonniston ja määritämme sen kalastus Äh, maksun. Siinä kolmansien maiden kumppanit tarvitsevat tiettyä varmuutta meiltä. Voin sanoa rehellisesti, että jos sanoisimme vaikka, että no, me laskemme vain ne kalat, jotka on otettu, ja maksamme vain niistä, niin olisi hyvin vaikea äh, neuvotella kumppanuusmaiden kanssa, koska nämä pääsymaksut on budjetoitu, se on osa makrotaloudellista viitekehystä näissä maissa, ja ne tarvitsevat ennakoivat, ennakoivuutta tuleville vuosille. Kuitenkin haluan sanoa sen, että nyt yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen myötä olemme progressiivisesti uudelleen tasapainottaneet sitä summaa, joka maksetaan EU-budjetista pääsystä kolmansien maiden kalastusvesille ja mitä sitten taas teollisuuden ala maksaa Aikaisemmin se oli 65 prosenttia EU-budjetista ja 35 prosenttia sitten teollisuudelta. Nyt olemme sellaisessa suhteessa, missä EU-budjetista maksetaan alle 50 prosenttia pääsymaksuja ja teollisuus sitten maksaa yli 50 prosenttia näistä pääsymaksuista kalastusvesille. Mitä tulee näihin ylijäämäkalakantoihin, on muistettu, sanottava, että se on omilla vesillämmekin hyvin vaikeasti laskettava asia, saati sitten kolmansien maiden alueella. Ja usein puhumme tonnikalasta, ja kun puhumme tonnikalasta, puhumme hyvin voimakkaasti vaeltavista kalakannoista. Ja kun puhumme tällaisista vaeltavista kalakannoista, vaikka se voitaisiinkin yhden kuukauden aikana määrittää joku ylijäämä, niin ehkä seuraavassa kuussa sitä ei enää sieltä löydykään. Me käsittelemme siksi, me teemme yhteistyötä äh, paikallisten ja alueellisten kalastushallintojärjestöjen kanssa. Ne laskevat näitä kalakantoja sekä Aavalamerellä että niiden maiden osalta, jotka osallistuvat näihin kansainvälisiin kalastusjärjestöihin ja näiden eksklusiivisten talousalueiden alueella Eli ei yksittäisten maiden pohjalta, vaan tätä äh, ylimääräistä kalakantaa katsotaan alueellisesti. Ja kun me sitten näitä kalastusmahdollisuuksia ja viitetonnistoja määritämme, me otamme huomioon tämän alueellisen tilanteen ja arvioimme kestävyyttä siltä pohjalta. Sitten tämä sektorikohtainen tuki ja siihen esitetyt kommenttimme. Haluaisin sanoa ensinnäkin se, että me näemme sen keskeisenä instrumenttina auttamaan kolmansia maita eh, käsittelemään ja hoitamaan kalakantojaan kestävästi. Se voi liittyä kalastuslaivastoon, sen kestävään hallintaan tai muiden globaalien eh, osallistujien toimintaan. Kuitenkin korostaisin, että ne neuvottelut, mitä me käymme kolmansien maiden kanssa, niin me emme ole ainoa osapuoli, joka on kiinnostunut solmimaan sopimuksia näiden maiden kanssa. Katsomme koko ajan mahdollisuuksia parantaa sektorikohtaista tukea. Ja osa yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta äm, on sellaiset toimenpiteet, joilla tehostamme politiikkaa. Ja nämä periaatteet on otettu viimeaikaisimpiin sopimuspöytäkirjoihin mukaan. Olemme varmistaneet ensinnäkin, että tehdään selkeä ero sen välillä, että meillä on pääsy joihinkin kalakantoihin tai sitten, että meillä on pääsy jollekin alueelle. Me kutsutamme kutsumme tätä eriyttämiseksi eli kalakantoihin pääsy tai sitten tietyille vesille pääsy. Ja sitten vahvistamme myös ehdollisuutta sektorikohtaisessa tuessa jotta varmistamme, että ne tavoitteet, jotka asetetaan sektorikohtaisissa neuvotteluissa, saavutetaan. Jos näitä tavoitteita ei saavuteta, niin sen jälkeen sektorikohtaista tukea ei enää myönnetä tai makseta. Ja viime aikoina olemme keskeyttäneet Seychelleille, Mosambikkiin, Komoreille – Eh, Mauritanialle ja Gabonille nämä maksut, koska emme ole olleet tyytyväisiä sektorikohtaisen tuen kehittymiseen. Ja sektorikohtaisesta tuesta vielä sen mainitsisin, että meillä on tietyt suuntaviivat, ja ohjeistus sen suhteen, että on tiettyjä periaatteita tavoitteissa, valvonnassa ja seurannassa, joita sovelletaan kaikissa kalastuskumppanuussopimuksissamme. Mitä tulee sitten tietojen ristiriitaisuuteen, voitte kuvitella, että kalastukseen liittyvä tieto ja sen käsittely on hyvin vaikeaa ja on tietojen kerussa erilaisia vaiheita. Kun saamme tietoa jäsenvaltioilta, niin se alkuperäinen tieto, jonka saamme, on alustavaa tietoa, koska siitä tulee mm, lopullista ja virallista mm, arvioimme pohjaksi vasta siinä vaiheessa, kun sen on tieteellinen elin jäsenvaltiossa varmentanut ja todistanut, ja sitten meidän tiedekomiteamme arvion jälkeen. Ja vuoden 2011 jälkeen DG Maressa olemme tehneet kovasti työtä tiedon laadun parantamiseksi. Meillä on hanke, integroitu kalastusvaltioiden hallinto ja pyrimme parantamaan IT-infrastruktuuria ja paremmin tunnistamaan eh, epäjohdonmukaisuutta tiedoissa, joita saamme. Olemme myös mm, aiepöytäkirjan allekirjoittaneet Eurostatin kanssa, jonka avulla voimme tehdä läheisempää yhteistyötä heidän kanssaan ja eh, huomata myös epäjohdonmukaisuutta niissä tiedoissa, jotka he saavat Eurostatissa ja ne, jotka me saamme jäsenvaltiolta. Sitten vielä esittelijän estämät kohdat. En jos voisitte pikkuhiljaa päättää puheenvuoronne. Meiltä alkaa aika loppua. I will conclude then on this. Hyvä, päätän tähän. Johdonmukaisuus muihin EU-politiikkoihin on yksi periaatteista, joka löytyy perusasetuksesta yhteisessä kalastuspolitiikassa ja sen uudistuksessa, joka astui voimaan 2014 tammikuussa. Osana sitä Kaikissa viimeaikaisissa sopimuksissa, joita olemme kolmansien maiden kanssa sopineet, on otettu ihmisoikeuslauseke mukaan. Eli nämä, nämä voidaan keskeyttää siinä vaiheessa, jos perusperiaatteita ihmisoikeuksia rikotaan. Ja ihmisoikeuslauseke, joka näihin kumppanuussopimuksiin on otettu, pohjautuu kotonuun sopimukselle. Eli tähän päättäisin. Meillä on analyysistä pitkälti yhteisymmärrys ja Komissiolle tämä on jatkuvaa työsarkaa ja voimme parantaa edelleenkin toimintaamme sillä saralla. Kiitos. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia. Haluaisiko tilintarkastustuomioistuin vielä puheenvuoron? Kinst, olkaa hyvä. Thank you very much. Maybe, uh... Kiitos. Kenties ihan muutama huomio. Voin täysin yhtyä komission näkemykseen siitä, että sektorituen eriyttäminen oli parannus. Ja nyt sektorikohtainen tuki muodostaa noin 50 prosenttia. Haluaisin korostaa sitä, että tämä ei ole mitään kritiikkiä, joka oli kertomuksessa. Halusin vain varmistaa valiokunnalle, että tämä ylimäärän käsite on hieman ongelmallinen Komissio mainitsi nämä vaelluskalalajit. Ja täytyy muistaa sekin, että muiden valtioiden toimijat, muut laivastot ovat myös kalastamassa samoilla vesillä. EUn lähestymistapa voisi olla hyvä vaihtoehto myös muille toimijoille ja muille valtioille. Esimerkiksi se, miten EU tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa, niin tämä voisi olla parannusta tilanteeseen. No sitten viite tonnisto kysymys. Onko sitten 10 tai 20 prosentin ero todellisessa tuloksessa ja toisaalta viiteluvussa, vaikkakin viite tonnista on käytetty varsin vähän, niin tämä näkyy sitten tulevina jatkovuosina ja viite määrä pysyy korkeana. Tämä ei ole hyvä esimerkki, koska sitten maksetaan tällaisia kiinteitä summia kyseiselle valtiolle, joten tässä on kyllä parantamisen varaa vielä komissiossa. Kiitos. Der Berichterstatter zum Schluss nochmal. Ja sitten lopuksi vielä esittely, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä nyt on hiukan tukala tilanne, ymmärrän kyllä komissio varmasti tekee parhaansa näissä neuvotteluissa, jotta kalastuskumppanuussopimukset saadaan solmituksi. Ja myöskin jäsenvaltiosta tulee painostusta. Ne haluavat tuloksia, haluavat omat alueensa näille vesille. Meidän täytyy vielä mennä ehkä tuomioistuimeen jäsenvaltioiden kanssa – jos he kalastavat näillä vesillä, niin heidän täytyy myöskin noudattaa velvollisuuksiaan tarkemmin. Ja kuten sanoin, kyse ei ole mistään pienimuotoisesta kalastuksesta, vaan suuresta teollisesta kalastuksesta. Ja näistä kalakannoistahan nyt taistellaan maailmanlaajuisesti ja niistä saa hyvän tuoton. Eli EU maksaa budjetistaan, mutta Edun saajat ovat viime kädessä sitten jäsenvaltioissa olevat yritykset, jotka harjoittavat kalastusta. Ja tässä on puhuttu vaikka Marokosta Akadirin satamasta ja siellä ei ole kuitenkaan ollut tätä kalastustoimintaa ja sitten kysytään miksi. Sanotin, että siellä ei ole enää mitään kalastettavaa ja Marokolle maksetaan 30 miljoonaa, mutta nyt siellä ei enää näitä kaloja ole. Ja sitten Admiral Todd, Atalantan johtaja Somalian rannikolle, hän sanoi, että siellä ei tarvitse torjua merirosvoja yhtä paljon kuin suuria kalastusaluksia, jotka haluavat kalastaa viimeisetkin kalat ja joita kukaan ei valvo. Tuo no, komission tilanne on hankala. Meillähän oli AKT-maiden kanssa Tyynellä merellä huippukokous. Siellä käsiteltiin Tondikalan tilannetta Tyynellä merellä ja siellä sanottiin, että oli varmaa selviävätkö nämä kalat vielä kymmeniä vuosia näillä vesillä. Ja komissio on puhunut näiden saarivaltioiden kanssa, joita tämä asia koskee, eli niiden pitäisi tehostaa valvontaa, jotta todellisia kalakantoja voidaan suojella tieteellisesti. Ja näiden valtioiden vastaus oli, että äh, neuvottelut keskeytettiin kolmeksi vuodeksi. Koska tietysti muukin maailma haluaisi kalastaa näillä vesille. Mehän haluamme nyt toteuttaa uudenlaista kalastuspolitiikkaa, jota kaikki eivät halua noudattaa. Ja sitten Mauritanian osalta kaikkihan tietävät, että siellä on ukrainalaisia ja venäläisiä aluksia, jotka seilaavat Mauritanian lipun alla. Ja se tietenkin hankaloittaa tilannetta. Sitten tähän liittyy muitakin kuin teknisiä ja taloudellisia kysymyksiä. Ja toivottavasti kollegat kalatalousvaliokunnassa vielä ottavat tämän asian käsiteltäväkseen. Yhtäältä meidän täytyy varmistaa, että kalastajamme voivat nauttia oikeuksistaan, mutta toisaalta meidän täytyy katsoa näitä lukuja ja että maksetaan ainoastaan se määrä, mikä saadaan EUn markkinoille. Ja meidän pitää tehdä kaikki sen hyväksi, että myöskin seuraavat sukupolvet voivat kalastaa ja syödä kalaa. Vielen Dank, die ganzen arbeitslosen Fischer. Kiitoksia. Eli kadat liikkuvat vähän samalla tavalla kuin maahanmuuttajat. Eli meidän täytyy käsitellä asioita monitahoisesti ja myöskin kalatalousvaliokunnan kollegat oli kutsuttu myöskin esitykseen. Eli kiitoksia näistä tiedoista ja kiitoksia myöskin komissiolle. No niin, sitten jatkamme erityiskertomus 12.2015, tietämyksen siirron ja neuvontatoimien heikko hallinnointi. Esittelijä on Kadenbach ja tilintarkastustuomioistuksen jäsen Kinst saa ensin puheenvuoron. Once again, Madam Chair, and... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta esitellä teille tämä erityiskertomus maaseudun kehityksestä Onnittelen ensinnäkin edustaja Kadenbachia hyvästä työasiakirjasta. Ammatillinen koulutus ja tiedon siirtäminen on prioriteetti Euroopan unionille. Maaseutualueilla maatalousrahastosta tuetaan sekä neuvontatoimintaa että koulutusta, jotta parannetaan sitä, miten yhteinen maatalouspolitiikka toimeenpannaan kansallisesti. 2014-2020 ohjelmakaudella kokonaiskustannukset voivat ylittää 4 miljardia euroa. Komission ja jäsenvaltioiden yhteinen hallinto koulutuksessa ja neuvontapalveluissa ei ole ollut riittävällä tasolla. Ja tarkemmin ottaen haluaisin kertoa teille pääasiat, jotka liittyvät meidän mielestämme parannusalueisiin. Ensinnäkin, kun valitaan koulutustoimintaa, oletimme, että jäsenvaltiot tunnistavat ensinnäkin ne tiedot ja taidot, joita ähm, maaseudun toimijoilla on. Näin voidaan äh, pyytää tietyn tyyppistä toimintaa ja koulutusta kouluttajilta. Kuitenkin huomasimme, että liian usein tämä prosessi oli enemmänkin palvelun tarjoajan ohjaama, niin että ne, he ehdottivat erilaisia koulutuksia ja tuen saajat, nämä koulutettavat olivat tyytyväisiä siihen, mitä saivat. Tämä tarkoittaa sitä, että ehkä voidaan irrelevanttia asiaa kouluttaa tai toteuttaa tällaisia koulutuksia. Ja joskus voidaan markkinoilta löytää parempaa koulutusta ja asiaan sopivampaa koulutusta. Joskus rahoitettiin koulutuksia, jotka olivat kymmenen kertaa kalliimpia kuin markkinoilla vapaasti tarjottavat koulutukset. Lisäksi kouluttajan valinnassa ei äm, noudatettu vapaata valintaa, vaan usein äh, ne, joilla oli pisin ansioluetteloja, jotka olivat tunnetuimpia tällä alalla valittiin. Ja mitä tulee muihin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin, jäsenvaltiot eivät tehneet tarpeeksi että sen suhteen, että koulutuskustannukset olivat järkiperäisiä ennen kuin myönnettiin näitä tukia. Usein ei annettu riittävästi yksityiskohtaista tietoa kustannuksista, ja kuitenkin kansalliset viranomaiset tarkistuslistoillaan totesivat, että kustannuksetkin oli tarkistettu. Ei ollut siis yllättävää, että löysimme viitteitä siitä, että jäsenvaltiot maksoivat liikaa koulutuksesta tai neuvontapalveluista, jotka eivät olleet riittävän oikeutettuja. Esimerkkejä esimerkiksi, että maksuja ei pienennetty, vaikka osallistujia oli vain vähän, ja maksuja tehtiin pelkkien osallistujien listujen pohjalta, ja maksut olivat suurempia kuin esimerkiksi alihankkijalle maksut summat ja että uusia neuvontapalveluita perustettiin, joita itse asiassa, jotka eivät olleet uusia oikeastaan. Ei ollut myöskään tarpeeksi tietoa siitä, mitä todellisesti saavutettiin näillä julkisilla varoilla. Pääosin tässä oli kaksi ongelmaa. Ensinnäkin saatavilla oleva tieto, kuten suora palaute osallistujilta, sitä ei käytetty palveluiden ja koulutuksen arvioimiseksi, jotta sitä voitaisiin parantaa jatkossa, ja vain hyvin yksinkertaistettuja indikaattoreita, kuten osallistujien lukumäärä tai koulutuspäivämäärät kerättiin tietoa muun muassa palveluiden suositu, suosit, tehottomuudesta kerättiin, mutta ei kuitenkaan tehokkuudesta esimerkiksi. Tähän mennessä viittasin nyt pelkästään jäsenvaltioihin, mutta komission täytyy valvoa myös jäsenvaltioiden näiden toimenpiteiden hallintaa. Komissio ei ollut, ollut yhteydessä mihinkään tiettyyn tahoon, eikä ollut niin täysin tietoinen kaikista niistä heikkouksista, joita tässä toiminnassa oli. Kuitenkin suhteellisesti nämä summat eivät ole niin suuria, mutta ne, niiden kerrannaisvaikutus voi johtaa näihin heikkouksiin, tai että näitä heikkouksia ei ehkä tunnisteta, ja siksi me olemme laatineet suosituksia, miten parantaa tätä toimintaa, miten voidaan saada kustannustehokkuutta ja valvoa myös näiden palveluntarjoajien toimintaa. Kiitos. Kiitoksia esittelijä Kaadenpa, olkaa hyvä. Dankeschön, dankeschön auch an den... Kiitoksia esittelijälle, tilintarkastustuomioistuimelle. Tämä on aika järisyttävä kertomus, mutta haluaisin kuitenkin korostaa, kuinka tärkeitä nämä toimet sinänsä ovat. Nämä tulokset kuitenkin osoittavat, että näitä toimia tarvitaan jäsenvaltioissa – täytäntöönpano on hyvin puutteellista ja sitten hyvin monethan näistä kursseista ovat hyvin kohdennettuja ja meidän täytyy muistaa myöskin sukupuolipolitiikka. Mutta kaikkia näitä asioita ei valvota ja esimerkiksi sitä, onko näihin tavoitteisiin päästy maaseudulla. Ja joskus tulee sellainen vaikutelma, että kyse on vain työllistämisohjelmasta – jotka sitten itse saavat miettiä opintoväyliään. Ja tämä osoittaa, että nämä uudet kurssit maksavat kymmenen kertaa enemmän kuin jo muut markkinat. Eli tämä osoittaa, että jäsenvaltioissa on puutteellista valvontaa näiden varojen käytön suhteen. Kuten totesitte, niin uskon, että maaseudulla ja erityisesti sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen osalta maaseudulla meidän täytyy keskittyä myöskin maataloustuotantoon. Se on ala, joka on jäänyt hiukan vähälle huomiolle tässä kertomuksessa. Eli meidän täytyy ottaa huomioon maanviljelijät, vaikka maaseutu on muutakin kuin pelkkää maataloutta. No, mietinnössä on vielä täydennyksiä. Siellä on vielä kymmenen lisävaatimusta komissiolle ja jäsenvaltioille. Valtaosa siis on osoitettu jäsenvaltioille ja tilintarkastustuomioistuimen kritiikki on sama kuin mitä meillä on, ja tulevaisuudessa meidän täytyy muuttaa toimintatapaamme näissä asioissa. Tärkeä tekijä on vertailtavuus ja avoimuus näissä julkisissa hankinnoissa. Eli julkiset hankinnat on määritelty liian yleisellä tasalla eikä riittävän yksityiskohtaisesti. Me tarvitsemme näitä analyysejä, ja ehkä ajan hallinta. Ajajan vuoksi otan nyt enää vain pari asiaa esille, jotka mielestäni olivat tärkeitä. Eli se, että EU:ssa ja jäsenvaltioissa meidän pitää oppia enemmän näistä asioista ja meidän pitäisi korostaa, että on hyvin toimivia malleja, joilla päästään tavoitteisiin ja komission ja jäsenvaltioiden tässä asiassa pitäisi nyt todellakin miettiä miettiä institutionaalista mallia sen suhteen, miten voidaan tehdä hyviä analyysejä, miten saadaan aikaan hyviä hankkeita, jotta voimme hyötyä tästä kehityksestä. No niin, siinä nyt ihan pähkinänkuoressa. Kiitoksia seuraavaksi Novako. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut edustaja Kadenbachille hänen tekemästään työstä ja myös tilintarkastus tuomioistuimelle sen erityiskertomuksesta. Tämä on yksi tärkeä väline, joka meillä on, kun valvomme EUn suoriutumista ja budjetin täytäntöönpanoa. Minulla olisi muutama ehdotus kahden pahin mietintöön ja myös yleisemmin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksiin liittyen. Maatalous on yksi kalleimmista budjettikohdista, budjettialueista EUn budjetissa. 2015 maatalousrahasto käyttää yli 80 miljardia euroa, jotta voimme nämä varat käyttää ja saada mahdollisimman hyvät tulokset, niin edunsaajien tulisi saada hyvää tietoa ja koulutusta niin, että he todella olisivat tietoisia ja saisivat tuloksia tällä rahalla. Komission tulisi viestiä selkeästi jäsenvaltioille ja antaa ohjeita siitä, minkälaisia tuloksia pyritään saamaan näillä neuvontapalveluilla ja koulutuksella. Ei voi olla niin, että vain virallisesti raportoidaan ja tehdään tilintarkastuksia esimerkiksi koulutettujen määrästä ja koulutuspäivämäärästä. Me tarvitsemme todellisia tuloksia näistä hankkeista, ei pelkästään tietoa siitä, kuinka monta on koulutettu ja kuinka monena päivänä. jäsenvaltioiden tulisi noudattaa myös hyviä käytäntöjä julkisissa hankinnoissa – Jossakin vaiheessa tulisi saada jonkinlainen standardimenettely silloin, kun kyse on julkisista hankinnoista. Kun meillä on 28 erilaista toimintatapaa 28 eri jäsenvaltiossa, silloin kun kyse on julkisista hankinnoista, niin eihän tämä voi toimia. Jäsenvaltiolla tulisi olla käytännönläheiset ohjeistot, miten julkiset hankinnat tulisi järjestää maaseudun kehittämisen alalla. Ja silloin kun kyse on tiedonsiirron ja neuvontapalvelujen mekanismien parantamisesta, niin tämä tulisi toteuttaa ilman liiallista byrokratiaa, eivätkä jäsenvaltiot saisi syyllistyä ylisääntelyyn. Tässäkin me tarvitsemme riskipohjaista valvontaa. No sitten erityiskertomuksista yleensä. Could uh, we, we, are under time pressure. Aika alkaa loppua, eli ehkä näitä yleishuomioita voitaisiin kuunnella näin toisena päivänä. Sopiiko? No niin, sitten seuraavaksi edustaja Ali ja pyytäisin, että hänkin puhuu lyhyesti. Usman госпожо Каденбак, колеги. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä mietinnöstä. Haluaisin todeta, että kansantalous periaatteessa pohjautuu tieteeseen. Se on ihan hyvä tendenssi. Meillä on tietoon pohjautuvaa tietojenvaihtoa ja tämä pitäisi olla painopistealue meille ja se on tarkoituksenmukaista kasvua ajatellen ja tässä tarkoitan tietysti koulutusta, jatkokoulutusta. Nämä ovat tärkeitä aloitteita, mutta Euroopan tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla, eli näillä kahdella tasolla – meidän tulisi ryhtyä toimiin. jotta aika suunnittelusta vuoteen 2020 voitaisiin käyttää tehokkaammin. Tilanne ei ole kovin ruusuinen tällä hetkellä ikävä kyllä. Meillä on riittävästi varoja, 2,2 miljardia euroa on varattu näihin tavoitteisiin. Mutta tulokset jättävät toivomisen varaan. Menettelyt eivät ole kohdallaan. Kuten edellinen puhuja totesi, Meillä on puutteita julkisissa hankinnoissa, tarjouskilpailuissa. Ja usein maksetaan paljon enemmän kuin mitä nämä palvelut olisivat maksaneet markkinoilla. Ja lisäksi nämä anomukset. Koko tästä menettelystä pitää tehdä virtaviivaisempi. Ja me olemme havainneet, että tietyt palvelut ovat maksaneet aivan liikaa. Ja nämä hakemukset olivat väärin laadittuja. Ja sitten hallintorakenteet ovat liian monimutkaisia. Ja siksi myöskin nämä toimenpiteet ovat tehottomia. Meidän täytyy ajatella suorituspohjaisesti, kun ryhdymme toimenpiteisiin. Viime aikoina on huomattu, että tulokset eivät ole riittävän hyviä – Ja tätä taustaa vasten voin sanoa, että Kaadebahin työasiakirja ja sitten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus osoittavat, että meidän täytyy muotoilla nämä toimenpiteet tarkemmin ja ainoastaan sillä tavalla voidaan saada tämä kielteinen trendi päättymään. Tämä neuvonanto ja tieteelliset tiedot ovat tärkeitä ja niitä pitää edistää, koska nämä ovat asioita, jotka ovat tärkeitä taloudelle ja niiden avulla pystymme edistämään näitä hyödyllisiä toimia. Kiitos. Kiitoksia ja sitten komissiosta Longo mutta pyytäisin, että puhutte korkeintaan viisi minuuttia. Kiitos. Mrs. Chair, Mrs. Kadenbach. Puheenjohtaja edustaja Kadenbach, herra Kinst, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää mahdollisuudesta käydä näkemysten vaihtoa tästä erityiskertomuksesta tiedon siirrosta ja neuvontapalveluista. Komissio hyväksyy kaikki suositukset. Ne varmasti osaltaan parantavat näiden toimien toteutusta. Komissio on täysin samaa mieltä näiden toimien relevanttiudesta silloin, kun ajattelemme maaseutualueita. Parempi hallinto voi johtaa siihen, että saamme parempia tuloksia jäsenvaltioissa. Komissio pyrkii näihin tuloksiin vain erityisesti varmistamalla sen, että hyväksytään ja tehostetaan maaseudun kehittämisohjelmia niin, että huomioidaan politiikan tavoitteet ja oikeudelliset velvoitteet mukaan luettuna tarveanalyysi. Komissio edistää myös hyvien käytäntöjen vaihtoa verkostoitumistoimiensa yhteydessä. Tämän lisäksi täytäntöönpanoa arvioidaan jatkuvasti seurantakomiteassa – ja tehdä myös säännönmukaisuustarkastuksia. Komissio jatkossa päivittää ja laajentaa myös neuvontatyötänsä. Jatkossakin tarjoamme laajaa neuvontaa tälle ohjelmointikaudelle. Otamme huomioon myös valintaprosessin ja palvelun tuottamisen. Olemme keskustelleet useissa yhteyksissä tästä aiheesta myös maaseudun kehittämiskomitean kanssa. Komissio on sitoutunut tarjoamaan täsmäkoulutusta viranomaisille ja maksatusviranomaisille niin, että toteutamme analyysiä toimien toteutettavuudesta ja edistämme yksinkertaisempien kustannusmallien käytöstä. Tässäkin tarvitaan säännön mukaisuustarkastuksia. Teemme myös eri pääosastojen välistä yhteistyötä, jotta voimme varmistaa sen, että rahoitus ei ole päällekkäistä. Tähän päästään erityisesti koordinoinnin kautta. Järjestämme myös yksiköiden välisiä kokouksia sekä teemakohtaisia verkostoja. Annamme jatkossakin täytäntöönpanosta neuvontaa silloin, kun kyseessä on arviointityö, ja levitämme parhaita käytäntöjä ja vaihdamme niitä maaseudun kehittämisverkoston puitteissa. Tässähän meillä on oikeudellinen puitteisto, johon komissio sinällään ei voi vaikuttaa, mutta haluamme varmistaa, että palautemahdollisuudet ovat olemassa. Komissio ottaa myös huomioon riskiprofiilin silloin, kun kyse on neuvontatoimista ja tiedonsiirrosta, kun tilintarkastus ja tarkastussuunnitelmia laaditaan. Kiitos. Kiitoksia. Niin, Kings, haluatteko vielä puheenvuoron? Esittelijä vielä. Ein herzliches Dankeschön. Niin, kiitoksia. Nämä komission sanat olivat rohkaisevia, mutta täytyy katsoa, miten pitkälle jäsenvaltiot sitten ovat valmiita näissä asioissa menemään. Ja, und ich weiß gar nicht, Herr Longo. Niin, Longo, en tiedä, huomasitteko. Useinhan te olette olleet täällä paikalla näissä maaseutukysymyksissä. Eli tämä nyt ei kuulosta kovin hyvältä. Eli meidän täytyy nyt todellakin miettiä, miten jatketaan tätä ohjelmaa ja mitä tässä nyt tehdään, mutta ehkä meidän pitäisi tehdä oma mietintö tästä. Edellisessä kertomuksessahan oli sanottu, että näin ei voida jatkaa. Kiitoksia ja sitten viimeinen kohta esityslistalla. Eli tutkimus, johon nyt tarvitaan ehdottomasti vielä hiukan aikaa. Eli rautatieinfrastruktuurin rahoituksen tulokset ja tehokkuus EU:ssa. Esittelijä on Piper. Ja tämän tutkimuksen esittelee... No ehkä te voisitte saman tien aloittaa ja käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Okei. Okay. Many thanks. Um, my name is... Paljon kiitoksia. Nimeni on Klaus Doll tein tämän tutkimuksen rautateiden tehokkuudesta yhdessä budjettivaliokunnan ja kollegoiden Wolfgang Schade ja Rotengatterin kanssa tänä vuonna. Kävisin läpi nyt tätä työtä aika lyhyesti aloittamalla niin että selittäisin, mitä tehokkuus tarkoittaa, minkälaisia tavoitteita Euroopan rautatierahoituspolitiikalla pyritään saavuttamaan. Ne on tässä luoteltuna kolme päätavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena on kestävä liikenne ja kuljetus. Halutaan vähentää 60 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä vähentää onnettomuudet nollaan vuoteen 2050 mennessä. Toinen iso tavoitealue on sitten tällainen liikennemuotojen jakaminen. Eli 50 prosenttia matkustajista ja rahdista menisi äm, raiteille vuoteen 2050 mennessä. Kolmas päätavoite olisi sitten se, että korostamme kunnollista infrastruktuuria, jotta tämä muutos tapahtuisi. Ilman siis kunnollista raideinfrastruktuuria näitä tavoitteita ei voida saavuttaa. Minkälaisia eurooppalaisia tavoitteita meillä on? Sisämarkkinoiden edistäminen, jäsenvaltioiden kohesion parantaminen ja kysymyksenä on oikeastaan kolme asiaa. Kaikki nämä raideinvestoinnit ähm, ja pullonkaulujen poistaminen toteutuvatko EUn tavoitteet näiden kautta kohesio ja sisämarkkinoiden mm, edistäminen? Minkälaisia tuloksia menneillä ja nyt tämänhetkisillä investointihankkeilla äh, raideliikenteeseen on ollut ja kuinka tehokasta äh, raideliikenteen äh, rahoitus tällä hetkellä EU:ssa on? Eikö tämä toimi? No, minä jatkan tässä puhumista, kun pyritään ratkaisemaan tämä ähm, esitys. Raide äh, liikenteen uudistus ja sen äh, tavoitteet. Vuonna 1990 tähän ryhdyttiin. Silloin äh, tuli direktiivi 440 vuodelta 1991 Ja sen jälkeen tuli useita ää, rautatiepaketteja vuodelta 2001 aina vuoteen 2006 ja haluttiin eriyttää infrastruktuurin hallinta liikenteen harjoittamisesta ja haluttiin yksinkertaistaa ja standardoida operatiivisia raideliikenteen menetelmiä, markkinoiden avaamista ja ohjeistusta myös infrastruktuurimaksuiksi. Viimeaikaisimmat askeleet ovat olleet ERAN perustaminen, Euroopan rautatievirasto 2006. Sitten neljäs rautatiepaketti on neuvottelun alla. Ja äh, lisää on tulossa. Euroopan rautatiepolitiikan saavutukset. Paljon on saavutettu. 25 vuotta on ajanjakso, jolloin merkittäviä asioita on muuttunut raideliikenteessä. Olemme todella saaneet nähdä infrastruktuurin eriyttämisen sitten liikenteen harjoittamisesta, junaliikenteen harjoittamisesta, teknologiset standardit, Äh, lupamenettelyt ja muut ovat kehittyneet. Euroopan junavalvontajärjestelmä ja vaihe kaksi ja uudistetut äh, radat Euroopassa, raiteet äh, ei kaikissa jäsenvaltioissa, mutta monissa EU-maissa, ja olemme nähneet myös paljon investointeja Euroopan liikenneverkostoihin. Näiden saavutusten lisäksi epäilemättä meillä on myös tiettyä jumittumista avainindikaattoreissa tämän politiikan toteutumisessa. Matkustajaliikenteessä ei ole tapahtunut suurta muutosta. Markkinaosuudet ovat rajat ylittävillä alueilla vain vähän kasvaneet. Jos ajattelemme näitä mm, suurnopeusjunayhteyksiä esimerkiksi maiden välillä rahtiliikenteessä markkinaosuus on pienenemässä. Minkälaisia ongelmia on rautatiealalla? Sehän on melkein 200 vuotta vanha ala, monimutkaista teknologiaa ja monimutkaisia organisaatiorakenteita ja pitkä elinkaari pääomalla, ja, mm, joka liittyy äm, mm, äh, raideliikenteeseen. Sillä ei ole samanlaista elinkaarta kuin vaikka lentoliikenteessä. Siellä on vahva rooli usein jäsenvaltioilla, jotka käyttävät ää, äh, rautateitä edelleenkin tällaisena kansallisen ää, äh, politiikan turvasatamana. Ja se, että on tällaista protektionismia, niin markkinamekanismit eivät ähm, toimi niinkään niin, että rautatiet pääsivät lähemmäksi niitä asiakkaitaan ja matkustajia. Mutta menestystekijöitä kyllä on, ja mitä tarvittaisiin, että voitaisiin parantaa rautatiesektorin menestystä? Tähän viimeiseen kommenttiin, eli tuki jäsenvaltiolta. Jäsenvaltiot ovat ydinasemassa, jotta jotta voitaisiin saada uudelleen kukoistamaan rautatiesektori. Komissio ei pysty tekemään tätä yksin. Tietenkin pullonkauloja on poistettava ja rajat ylittävissä yhteyksissä on vielä panostettavaa. Rajat ylittävät raideyhteydet eivät ole korkealle arvostettuja. Usein tarvitsemme standardoitua teknologiaa, tarvitsemme enemmän kilpailukykyä mm, keskipitkän ja pitkän matkan juniin. Tarvitsemme myös parempaa hinnoittelupolitiikkaa ja sitä, että rautatie siirtyvät lähemmäksi sitä kuluttajaa, sitä matkustajaa. Tarvitsemme myös sitä, että ulkoiset vaikutukset sisäistetään niin, että pääsemme lähemmäksi niitä ympäristön ja kestävän kehityksen tavoitteita. Sitten jos puhumme rautateiden rahoittamisesta, yli 50 prosenttia rautatieinvestoinneista tapahtuu edelleen jäsenvaltioista eikä komissiosta. Loppu jakautuu sitten useamman EUn rahaston tai ohjelman alle. Ja sitten on näitä yksityisiä lainoja niin edespäin. Jäsenvaltiot ovat siis rahoituksessa myös ydinasemassa. Euroopan puolella on vaikka kuinka paljon rahoitusinstrumentteja, EAKR, TNT-verkot ja mikä tämä uusin verkkojen Eurooppa CF on. Sen lisäksi meillä on EIP-lainat, muut kansalliset rahoitusinstrumentit. On vaikea navigoida koko tämän viidakon läpi, eli tarvitaan yksinkertaistamista ja sitä, että meillä olisi tällainen yhden luukun järjestelmä, jolla saadaan parhaat irti tästä rahoituslähteiden viidakosta. Toinen tärkeä tekijä on se, että ajattelemme paljon eh, investointeja uusiin hankkeisiin, mutta kiireellisempää itse asiassa on se, että elvytetään olemassa olevaa verkostoa ja raideinfrastruktuuria. Ylläpidetään niitä. Eli rahoituksessa on näitä otettava enemmän huomioon joustavin mekanismein, jotta voidaan markkinoiden tarpeisiin vastata. Ohjelmakausi 2007-2013 huomaamme, että rakennerahastot, EAKR ja kohesiorahasto olivat tärkeimpiä äh, lähteitä rautatieinvestoinneissa. Puhutaan 81,9 miljardista ja 18 miljardia eli 22 ähm, prosenttia menee äh, rautateille ja TEN T-rahoitus oli vain 9,6 miljoonaa sitten ohjelmakausi 2014, 2007-2013 edelleen, siis anteeksi siis 2014-2020 verkkojen Eurooppa-instrumentti. Sille on varattu 24,05 miljardia ja 11,3 miljardia tulee kohesiorahastosta. Ensimmäinen kierros monivuotisessa ohjelmassa on noin 11 miljardia ja yksi miljardi tulee tämänhetkisestä vuosiohjelmasta. Se, mikä on hiukan epäselvää, johon me emme pystyneet vastaamaan tutkimuksessamme, on eh, esirahaston rooli. Nimittäin merkittäviä summia otetaan eh, sieltä mm, aikaisemmasta rahastosta esirahastoon ja sitten tätä ja, ja strategisten investointien rahastossa on eri kriteerit kuin kohesiorahastossa. Sen vuoksi tämä rahoitusmekanismi ei ole aivan täysin selkeä meidän mielessämme vielä. Kuitenkin se rahoitusosuus tulee olemaan aika vaatimaton, eli vähemmän saadaan rautateille kuin eh, mitä kohesiorahastoon jäi rahaa. Olemme katsoneet vaihtoehtoisia uusia rahoitusmekanismeja rautatieinfrastruktuurin infrastruktuurin rahoittamiseksi. Ensin katsoimme tietysti näitä mm, lainatakuu-instrumentteja TNT-hankkeille yhdessä mm, projektijoukkovelkkakirjalainojen kanssa. Ja mielestämme se houkuttaisi yksityisiä investointeja rautateihin, koska ne tukisivat nimenomaan tätä alkuvaihetta silloin, kun tulopuoli on vielä heikkoa, mutta investointi on aika suuri. Toinen kohta, jota sovelletaan useissa hankkeissa, ovat niin kutsutut käyttöoikeusmaksu mallit, jossa on julkisen ja yksityisen kumppanuus. Esimerkiksi Bordeaux Tour, rautatieyhteys Ranskan Atlantin rannikolla. Siellä on saatu merkittävästi yksityistä rahoitusta rautateihin. Toinen vaihtoehto on sitten katsoa Sveitsin suuntaan. Siellä on strateginen prosessi, jossa määritellään, minkä muotoinen tulevaisuuden tai tulevien vuosikymmenien liikenne- ja kuljetus suunnitelma ja malli tulee olemaan. Eli projektirahoituksesta siirrytään integroidumpaan kansallisen tason rahoitukseen kestäväksi liikennepolitiikaksi tulevaisuudelle. Mainitsinkin jo sen, että liikenteen ulkoiset kustannukset sisäistetään Se olisi keino helpottaa ristirahoitusta esimerkiksi tie- ja lentoliikenteestä rautatieliikenteeseen samalla saavuttaen sitten ympäristötavoitteita. Ja meillä oli tiettyjä tapaustutkimuksia, jotka ajattelin käydä läpi. Mielenkiintoisia tapauksia meillä on, missä on monimuoto, multimodaali liikennettä, missä esimerkiksi rahoitusta rautateille on saatu tieliikennemaksuista. Esimerkiksi Öresundin silta Kööpenhaminan ja Malmön välissä. Tässä lähdetään liikkeelle. Meillä on ollut neljä tapaustutkimusta, missä on tar- tarkastettu alueellista vaikuttavuutta ja kustannuksia. Nämä tapaukset kaikki tulevat komission painopistehankkeista. Niitä on 30 yhteensä Euroopan laajuisesti. Ne ovat eri muotoisia, eri kokoisia hankkeita. Ensimmäinen, jonka valitsimme, Euroopan parlamentin eh, tieteellisen eh, osaston eh, pyynnöstä oli juuri tämä Öresundin linja. Kokonaiskustannukset olivat 3,1 miljardia. TNT-rahoitusta saatiin 4,1 prosenttia, eli osuus oli aika pieni, kun kumpikaan näistä maista ei ole kohesiomaa, Nämä olivat siis kokonaisuudessaan tenteen rahoitusta Täytäntöönpano oli 16 vuotta, 9 vuotta suunnittelua, 7 vuotta rakentamista. Ja tämä on nyt saatettu kokonaan loppuun. Se on käytössä. Hanke on ollut vuodesta 2000 loppuun saatettu ja tämä yhteys on siis käytössä ja meillä on kolmen segmentin silta, jossa on pisin, se on itse asiassa pisin tällainen silta ja rautatie tunneli yhteys ja se koostuu myös tällaisesta keinotekoisesta saaresta tässä keskellä. Todella se on Kööpenhaminan ja Malmöön välinen yhteys. Rahoituksesta sitten useita kustannuslaskelmia tehtiin niin kuin kaikissa suurissa investointihankkeissa. Ja tässähän näemme, että olemme käyttäneet samaa mallia kuin melkein joka paikassa. Eli alkukustannusarvio oli 2,2 miljardia euroa ja sitten kasvatettiin 40 prosentilla kustannusarviota 3,1 miljardiin kustannushyötysuhde. Tämä on yksi ainoista tapauksista, missä tällainen jälkikäteisarviointi on tehty kustannustehokkuudesta. Huolimatta tästä yli, äm, kustannusten ylittämisestä tämä ex post-arvio oli 2,2 ja itse asiassa tämä valmistui puoli vuotta äh, ennen äh, suunniteltua valmistumisajankohtaa ja hanke äh, tehtiin melkein kokonaisuudessaan yksityisten lainojen mm, avulla. Sitten tiemaksut noin 45 euroa per ylitys autolle. Meillä on sitten alueellisia vaikutuksia. Kööpenhaminassa on hyvin tiivistä asutusta ja Malmön alueella taas työpaikkoja löytyy niin, että alueelliset vaikutukset olivat aika suuret ja myös liiketoimintaan. Se vaikutti esimerkiksi satamat yhdistyivät Malmöön ja Kööpenhaminan välillä. Yhteistyötä on yliopistoalalla ja olemme sitä mieltä, että tämä hanke, koska se valmisteltiin niin hyvin, on yksi prototyyppi eurooppalaiseksi rajat ylittäväksi infrastruktuurihankkeeksi. Seuraava tapausesimerkki on hyvin perinteinen. Pariisi, Bryssel, Köln, Lonto, raideyhteys. Tämä aloitettiin jo 80-luvulla. Kokonaiskustannusten arvioiminen ei ole aivan helppoa, komission lähteistä olemme saaneet tietoa, että se olisi noin 18,8 miljardia. Suuri osa siitä menee kanalitunnelin rahoittamiseen, niin nämä ovat niitä rajat ylittäviä raideosuuksia. Kohesiorahastoa eikä rakennerahastoa ollut tässä mukana. Komissiosta tuli tenteen kautta 5 prosenttia ja tosiaan täytäntöönpanovaihe oli, tai täytän, kokonaishanke mm, oli 80-luvulta vuoteen 2010. Se on nyt toiminnassa noin 97 prosenttisesti, koska Kölnin ja Ahnin välillä on vielä tiettyjä ratatöitä Saksassa, ja sitten RTMS-asioita pitää Brysselin ja Amsterdamin välillä vielä selvittää. eli kanalitunneli sekä suurnopeusjuna yhteys yhdistyneeseen kuningaskuntaan 2006 ja sitten mm, TGV North ja HSL1 Brysseliin, eli yhteys Brysselistä Pariisiin. Kustannukset ylittyivät tässä hankkeessa 25 prosenttia Pariisin ja Lillen välinen suunnopeusjunayhteys. Ja sitten joiltain osin kustannukset ylittyivät 116 prosenttisesti esimerkiksi Kölnin ja Frankfurtin välinen käytäväyhteyden parantaminen. Kanali, tunneli ja suurnopeusjuna Lontooseen olivat ne suurimmat kustannustekijät. Tietysti geologisia riskejä tässä oli ja kysyntään liittyviä riskejä, mutta kustannusylitykset liittyivät oikeastaan projektispesifikaatioiden muutoksiin projektin elinkaaren aikana. Kysyntäluvut, niitä on vaikea arvioida joidenkin osalta, esimerkiksi kanalitunnelin osalta – koska se vaatii kaksi asiaa. Ensinnäkin hankkeen rakenteen muutos ja käyttöoikeussysteemi mm, tiettyyn vuoteen asti ja sitten tämä suurnopeusyhteys Lontooseen saakka. Tämän liikennekäytävän pääetu oli se, että se yhdisti pääkaupunkialueet Manner-Euroopassa, Pariisi, Bryssel, Lille, joka teki hyvää työtä, kun se integroi oman päärautatieasemansa kaupunkirakenteeseen, mutta alueellista vaikuttavuutta tästä kyllä puuttuu. Esimerkkinä mm, Nord de Calais ja Kent. Tarkoituksena oli luoda tällainen yhteinen kehitysalue, mutta ei hyödynnetty itse asiassa tätä kanaliyhteyttä, koska ne aikataulut eivät sopineet yhteen, jotta matkustajaliikenne olisi ottanut tämä käytön. Eli palvelutaso ei ollut riittävällä tasolla tällä, tällä yhteydellä. Sitten tulee tämä Lounais-Euroopan yhteys komission mukaan 50,6 miljardia tässä onkin sitten kyseessä jo kohesiomaat, TNT-osuus, TNT Plus ja EAKR 16 prosenttia. Tämä pyritään loppuun saatamaan äh, Välimeren alueella 2017, ehkä 2018 alueella ää, ajankohtana ja sitten Atlantin puolella vuonna 2022. Ja tämä Iberian alue Madridista Lissaboniin yhteys, se on nyt keskeytetty sen vuoksi, että Portugal ei ole mukana enää vuodesta 2014 ähm, tässä rahastossa. Eli meillä ei ole nyt mitään tietoa siitä, koska tämä uudelleen laitetaan liikkeelle tämä hanke. Tällä liikenneväylällä tärkeimmät yhteydet ovat Perpignanen ja Figerassin välillä, sitten Tursin ja San Sebastianin välillä tai Tour Bordeaux ja San Sebastian 2022 pitäisi valmistua. Ja kuten sanoin, Madridista Lissaboniin tämä käytävä on nyt keskeytetty sen työt toistaiseksi. Mielenkiintoisia rahoitusmalleja. Tour Bordeaux meillä on suurin, Euroopan suurin julkisyksityiskumppanuus, 8 miljardia euroa 300 kilometrille 49 prosenttia tulee Liisalta, joka on käyttöoikeuden haltija. 15 minutes. Meillä on enää varttiaikaa, eli jos voisitte vihdoinkin päättää nyt tämän esityksen, niin voitaisiin käydä vähän keskusteluakin. We will rush through. Uh... Juostaanpa sitten pikaisesti tämän läpi. Eli tässä rahoitusmalli on hyvin sopiva ja alueellinen vaikuttavuus vaatii myös sitä, että nämä verkostot toimivat paremmin, eli alueelliset verkostot suhteessa sitten etelän ja, ja pohjoisen yhteyksiin. Muutamia sanoja vielä sitten tästä Kaakkois-Euroopan liikennekäytävästä. Se ei ole niin kehittyneellä asteella. Tämä on siis Dresdenistä Kreikkaan ja Romaniaan menevä rataosuus. Siellä on tarvetta vielä jälleen määritellä tätä käytävää. Sitten hyppäänkin tässä päätelmiin. Euroopan rautatieliikenteen tavoitteita ei ole saavutettu ja niitä on aika vaikea määritelläkin, mutta myönteistä kehitystä on tapahtunut kuitenkin ja todettakoon, että rautatieinfrastruktuuriinvestointeja pitää jatkaa samaan tyyliin kuin tähän asti. Rajat ylittävät yhteydet voivat olla hyvin tehokkaita. Tehokas rahoitus ja jos se, mitä myös huomaamme, ei pelkästään suurnopeusjunayhteydet ole kehitettäviä, vaan myös tällaiset kaupunkien väliset keskipitkän matkan junayhteydet ovat tärkeitä. Sitten julkisen, julkinen rahoitus on välttämättömyys rautatiehankkeelle. Me emme ikinä kerää tarpeeksi tuloja, jotta saamme yksityistä pääomaa riittävissä määrin näihin hankkeisiin. Rautatie hankkeet, investoinnit ovat julkisen sektorin äm, hankkeita ja niiden pitää myös sitten kantaa riski. Ää, kuten sanottua, meillä oli näitä julkisen ja yksityisen rahoitusmalleja, tai sitten me voimme olla, äh, meillä voi olla tällainen käyttöoikeusmalli, mutta silloin ne voivat pudota sieltä julkisesta budjetista pois ja silloin voi olla ongelmia esimerkiksi julkisen äh, velan suhteen. Kokonaisvaltaisempi ratkaisu olisi Sveitsin malli, miss, mikä on visionäärisempi ja holistisempi äh, liikenteen ja rahoituksen malli, ja se olisikin kansallisen tason malli. Tämä on sitten viimeinen kuva ja teksti. Rajat ylittävien hankkeiden vaikutus voi olla hyvä, erityisesti jos ne ovat hyvässä yhteydessä mm, sitten alueellisiin, mm, tai on hyvät paikallisyhteydet alueilla. Tarvitaan kuitenkin hyviä yhteyksiä suurnopeusjunayhteyksien ympärille – niin että suurnopeusjunayhteyksistä voidaan myös hyötyä ympäröivillä alueilla. Jotta tämä voidaan saavuttaa, tarvitsemme hyvin intensiivistä yhteistyötä paikallisten ja alueellisten elinten välillä niin, että saamme kunnollisia investointia suunnitelmia niin, että, nämä, että palvelutaso näillä raideyhteyksillä on riittävällä tasolla. Kiitos. Kiitoksia ensimmäisenä Piper. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Kiitoksia tästä tutkimuksen esittelystä. Erityisesti pidin siitä, että mainitse, miten voidaan rahoitusta tehdä innovatiivisesti tulevaisuudessa. Ja tässä oli esimerkkejä siitä, miten se onnistuu infrastruktuurien ja käyttöoikeuksien paremmalla rahoittamisella. Meillä on näitä sekarahoitusmuotoja, rahoitusmuotoja Tällä tavalla voidaan vauhdittaa näitä menettelyitä ja erityisesti pidin siitä ajatuksesta, ettei ainoastaan tueta raideliikennettä, vaan että se liitetään muihin liikennemuotoihin. Eli tämä Bremerin tunneli, siellä käytetään näitä tietullituloja myöskin rautatieliikenteen rahoittamiseen. Se on mielestäni erinomainen ajatus. Ja tällä tavalla voidaan hyödyntää esiriä. Eli saat rahat tähän ainoastaan, jos olet mukana rahoittamassa toista hanketta. Eli liikennevaliokunnassa tämä on hyvin arvokas tutkimus. Talousarvion valvontavaliokunnassa sitten taas olen hiukan neuvoton. Te sanoitte, että rajat ylittäviä liikenneinfrastruktuureita voidaan edistää, niillä on alueellista lisäarvoa. No se on ihan päivän selvää. Mutta halusimme kuulla teiltä, onko eurooppalainen tuki keskittynyt niin, että meidän toiveemme siitä, että rajat ylittävät liikenneinfrastruktuurit laajentuisivat, niin onko tämä toteutunut? Kyllä vai ei? Eli tämä oli kysymys tästä valiokunnasta, eli ollaanko tässä nyt harjoitettu järkevää politiikkaa. Ja sitten kun te mainitsitte nämä neljä esimerkkiä, ne on hienosti kuvattuja. Jokainen voi sitten kotona vielä oppia niistä jotain uutta. Mutta tästä nyt puuttui vähän tämä kriittinen osuus. Noin 50 prosenttia sieltä, 12 sieltä, 5 prosenttia tuolta. Mutta tässä olisi pitänyt mennä vähän pidemmälle. Miten on mahdollista, että Romaniassa tämä väylä, siellä on tilanne, että ei tiedetä, mistä 30 prosenttia näistä varoista tulee. Sitä en voi ymmärtää. Meillä on sopimuksia juuri siksi, että saataisiin selkeyttä ja avoimuutta näihin kysymyksiin. Ja tässä on tietysti ihan hyvä fiilis, tässä on rahoitettu uusia ajatuksia, mutta sitten vähän hämärä tunne siitä, että onko meidän varojan käytetty oikealla tavalla – Eli mielestäni tässä nyt ei ole edistytty kyllä yhtään. Kollegin Ajala Sender. Kiitos sitten Ajala Sender. Si, ähm, bueno, jo. Niin haluaisin kovasti kiittää tästä tutkimuksesta. Itse olen myöskin liikennevaliokunnassa ja olemme siellä katsoneet, millä tavalla rahoitusta voidaan toteuttaa ja olemme myöskin käsitelleet näitä esir-kysymyksiä. Piiperhän on vastuussa näistä asiasta. Hän tietää, miten hän haluaisi käyttää näitä rahoitusmahdollisuuksia, mutta nämä eivät ole mitään lopullisia päätelmiä. Eli se, mitä on tehty Esirin osalta osittain, ei mitenkään heikennä sitä, mitä on tehty muiden rahastojen kautta. Eli parlamentin tehtävä on valvoa sitä, että Esirhankkeet ovat esirhankkeita ja muut ovat muita hankkeita ja ne voivat tietenkin täydentää toisiaan ja antaa ajatuksia sitten uusille rahoitusmuodoille. Julkinen sektori on hankala ala. Oli kyse sitten raideliikenteestä tai maantieliikenteestä, niin rahoituksellisesti niistä on vaikea saada kannattavia. Ja muistan, että olin hyvin vaikuttunut, kun kuulin näistä kustannuksista, eli 16 kilometrin matka ja matka yhteen suuntaan maksoi 45 euroa. Eli jotain alennuksia siellä täytyy kyllä olla. Ja tällä tavalla voidaan myöskin mahdollistaa se, että ihmiset käyttävät junaa enemmän. Infrastruktuurithan maksetaan sitten näistä tietullimaksuista. Eli tässä on vähän ristiriitaa. Eli joko meillä on enemmän kuorma-autoja liikenteessä ja maksat enemmän tietulleja, mutta sitten tämä Sveitsin malli, jota on ehdotettu, no, me kävimme Sanko Tardossa ja, ja tämä rahoituslisä oli tarpeen ja Sveitsissä piti järjestää kansanäänestys silloin, koska vaikka Sveitsissäkin on hyvin paljon rikkautta ja vähemmän eurooppalaisia sääntöjä, niin sielläkään ei pystytty tätä ensin rahoittamaan, vaan se piti hoitaa eri tavalla. Ja sitten tähän liittyy muitakin kysymyksiä, jotka ovat aika mielenkiintoisia, mutta tässä Christophersin raportissa on puhuttu ainoastaan tästä ristiinrahoituksesta eri mallien välillä. Ja myöskin täällä parlamentissa tätä on suositeltu tietyissä yrityksissä. Mutta tässä ei puhuta mitään Kristoffersin ja Sekin ja Bodevikin ajatuksesta liittyen tähän kultaiseen sääntöön, joka koskee maahanmuuttajia, mutta tämä voisi koskea myöskin julkisia töitä. Eli nämä investoinnit infrastruktuuriin antaisivat meille mahdollisuuden toimia näin. Ja sitten valtion tuet. Jos ajatellaan ylijäämämaita, niin tätä on siellä ehdotettu. No nyt kun alijäämiä ja ylijäämiä, en tiedä miten tässä voidaan toimia, mutta tässä on kuitenkin mahdollisuuksia rahoituksen alalla, joiden avulla voimme edetä, mutta voimme sitten ehkä puhua tästä pitempään toiseen otteeseen. Sela. Sitten Sela. Ja, vielen Dank erstmal den ähm, Experten und seinen Bericht. Kiitoksia tästä esittelystä. Jos ajatellaan nyt rautatieliikettä ja kansallisia verkostoja, jäsenvaltiot itse investoivat näihin verkostoihin ja kun kyse on näistä Euroopan laajuisista verkoista, siellä pitää olla riittävästi kapasiteettia ja täytyy ottaa huomioon nämä heikkoudet raja-alueille. Näissä asioissa täytyy päästä eteenpäin. Sitten nämä suuret TNT-käytävät. No, mehän vuosia olemme jo pyrkineet siihen, että me pystymme käyttämään tehokkaasti näitä varoja, erityisesti Itä- ja Kaakkois-Euroopassa – Eli että kiinalaisilla varoilla ja kiinalaisilla teknologiaa rakennetaan näitä rautatiepätkiä. Esimerkiksi Belgrad Budapest on tästä viimeinen esimerkki. Eli millaisia tietoja teillä on näistä? Eli eikö Euroopan varoja tai jäsenvaltioiden varoja voitaisi käyttää näihin raja-alueiden rautatie- infrastruktuurien parantamiseen, vaan tässä pitää käyttää kiinalaisia varoja. Kiitoksia. Meillä on enää korkeintaan 10 minuuttia tulkkausta, eli pitäkää se mielessä. Maybe I start with uh, one or two questions. Kenties lähden liikkeelle muutamasta kysymyksestä ja sitten kollegani voivat jatkaa. Ensinnäkin Viperin kysymys ja keskittyminen rajat ylittäviin hankkeisiin. Näinhän Euroopan rahoituksessa asiaan suhtaudutaan, mutta meillähän on eri rahastoja, aivan niin kuin Dol mainitsi, kun katsomme esimerkiksi TNT ja Verkoin Eurooppa-välinettä, niin siinähän on pitkälti keskitytty rajat ylittäviin hankkeisiin ja siellä on myös tavoitteita, jonka mukaisesti nimenomaan näitä hankkeita rahoitetaan. On myös muita foorumeita, välineitä, aluekehitysrahasto, ja oikeastaan niissä ei niinkään ole keskitytty rajat ylittäviin hankkeisiin, vaan pikemminkin kansallisiin, maan sisäisiin hankkeisiin kaupunkien välillä. Jos esitätte kysymyksen siitä, mihin tässä keskitytään, niin se nyt sitten riippuu aina rahoitusvälineestä tai rahastosta. Toinen seikka, jota voisin kommentoida, liittyy avoimuuteen. Edelleenkin on vaikea saada kattavaa tietoa jostakin hankkeesta tai äh, prioriteettihankkeesta tai käytävästä. Komission sivustolta toki löytää tiettyjä koostettuja tietoja, Sitten on koordinointiraportteja näistä prioriteettihankkeista, joissa on yhteenvetoja tiedoista. Tämäkin on sinällään jo parannusta tilanteeseen. Mutta jos haluaa perehtyä hieman syvä, syvällisemmin tietoihin, niin tietyn saatavuudessa ja näiden avoimuudessa on kyllä selkeästi puutteita. Well, uh, thank you. So, let me... Kiitos. Lyhyt kommentti liittyen juuri tähän. Jos haluaa rakentaa kokonaiskuvan rahoituspohjasta raideliikenteestä Euroopassa, niin on käsiteltävä sekä komission että kansallista rahoituspohjaa, eli kokonaiskuvaa ei saa pelkästään katsomalla eurooppalaisia rahastoja ja eurooppalaista rahankäyttöä. Jos katsoo näitä rahastoja, niin sekin on ongelmallista, koska ne on rakennettu eri tavoin jos haluaa täyden tiedon hankkeista, esimerkiksi ERKR-rahoituksesta, niin saa tietystä ohjelmista tietoa ja sitten on katsottava, mikä hanke voisi ehkä piillä jossain tietyssä ohjelmassa. Siksi on vaikea myös eurooppalaisten tilastojen kanssa. Olemme jo ehdottaneetkin sitä muissa tutkimuksissamme, joita olemme täällä esitelleet, että meillä pitäisi olla yhtenäinen, y, yhden luukun periaatteella toimiva tietolähde, jossa saisimme täydellisen tiedon jostain hankkeesta, niin ettei ole välttämätöntä palkata konsulttia etsimään näitä tietoja, vaan tieto pitäisi olla saatavilla koska tahansa Euroopan parlamentin jäsenille esimerkiksi. Tietenkin tietokantaan on tietyt mm, käyttöoikeussäännöt, Tämä oli ensimmäinen kommentti. Niin sitten toinen kommentti liittyy siihen, käytetäänkö raha tehokkaasti. Ja se voidaan määritellä vain, jos määritellään, mikä on, mitä on tehokas. Jos tehokkuutta ajatellaan kaupallisesti, niin rajat ylittävät investoinnit eivät ole tehokkaita ja silloin yritykset eivät ole innokkaita rahoittamaan raja, ylittäviä hankkeita, koska liikennemäärät eivät, liikennevirrat eivät ole niin intensiivisiä. Ja siksi kymmeniä vuosia on taisteltu eh, että saataisiin näitä, mutta eh, rajat ylittävät investoinnit ovat aina jääneet muiden jalkoihin. Ja Euroopan unionin vuoro on tietenkin kura umpeen tämä kuilu, koska siinä on sitten niitä välillisiä hyötyjä, joita ei ole otettu huomioon yksityisissä yrityksissä ja rautatieyrityksissä. Tämä on siis Euroopan unionin ja komission ja jäsenvaltioiden tehtävä huolehtia tästä asiasta ja se on huomattu vasta hyvin viime aikoina. Jos katsoo vaikka ERKR-rahoitusta, niin paljoakaan ei ole käytetty erityisesti rajat ylittäviin yhteyksiin. Suurin osa rahasta on käytetty maiden sisäisiin investointeihin. Enää yksi kommentti, koska meillä on vain vähän aikaa. Tämä liittyy kiinalaisten kiinnostukseen eurooppalaisia liikennekäytäviä kohtaan. Kyllä tosiaan kiinalaiset ovat osoittaneet kiinnostusta Eurooppaan pääsyyn raiteitse. Se tarkoittaa sitä, että meidän olisi investoitava vakaaseen liikennekäytävään Euroopan ja Kiinan välillä, ja että sitä ei sitten valvoisi Venäjä. Se on ensimmäinen tekijä. Sitten toinen asia on se, että kiinalaiset ovat kiinnostuneita nimenomaan itä-länsiyhteyksistä sekä yhteyksistä satamiin. Kreikka ja Bulgaaria, Romania ovat ensisijaisen kiinnostavia kohteita tämän strategian kannalta. Ja kiinnostusta on myös yhteisrahoitukseen eh, Budapestin, Belgradin, Skopjen välille ja Kreikka, sieltä Kreikkaan koska tämä olisi vaihtoehtoinen B22-käytävälle, jota olemme tutkineet myös, joka menee Sofian kautta Kreikan Bulgarian rajalle. Ja vaihtoehtoinen äh, reitti olisi 300 kilometriä lyhyempi. Se tarkoittaisi sitä, että se voisi olla myös tehokkaampi mahdollisesti rakentaa tämä äh, käytävä kuin se käytävä, jonka komissio on määritellyt, eli tämä B22 käyttävä. Se on siis haaste nyt perustella tämä argumentti, että Euroopan laajuinen verkosto ei näyttäisikään sellaiselta kuin se on suunniteltu, ja sille voitaisiin sitten saada myös Kiinan tukea. No niin, nyt minun täytyy vapauttaa tulkit. Kiitoksia ylitöistä, mutta pyytäisin, että komissio vielä käyttää puheenvuoron. Ja Onidi, Oakis ovat täällä, Kenes